Hyvää iltapäivää kaikille. Ehdotan, että käynnistämme kokoustieskentelyn. Hyväksymme eh, esityslistan ihan yksinkertaisesti pari pientä muutosta, jos sopii. Ensinnäkin kohdan seitsemän jälkeen meillä pitäisi, kun on kyse kirjeestä, joka liittyy, tai se kohta seitsemän, joka liittyy globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon, Voinko muistuttaa teille, että tämä on valiokuntakokoussali eikä mikään yksityiskeskustelufoorumi? No niin. Kohdan seitsemän jälkeen hyväksymme kirjeen, jossa puhutaan Italian pyynnöstä joka koskee Trentino Alton aluetta, joka on kiireellinen tapaus. Jos, se, e, jos teille sopii, niin menettelemme näin kohdan 13 jälkeen, kun on kyse ää, Rouva Jaakonsaarin mietinnöstä sen äänestämisestä kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Tämä äänestys lykätään seuraavalle kokoukselle ja sitten taas toisaalta, kun on kyse edustaja Kofferaatin mietinnöstä se äänestetään ihan esityslistan mukaisesti. Eli nämä kaksi pientä muutosta meidän esityslistaan. Kohtaan kaksi, muutama tiedotus. Ensinnäkin haluan muistuttaa teille, että meidän kokouksemme välitetään internettiin. Sitä ei saa sanoa webstriimattua, striimattua ei millään kielellä, vaan se välitetään verkkoon. Te varmastikin olette jo perehtyneet asiakirjaan, joka on meille keskeinen, joka on kyse työaikadirektiivistä. Työmarkkinaosapuolet ovat käynnistäneet neuvottelut, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on yhdeksän kuukautta aikaa synnyttää sopimus, jotta voisimme sitten katsoa, mistä on kysymys me päätimme näin tästä viime viikolla koordinaattoreiden kokouksessa. Katsoimme, millä keinoin ja välinein voisimme seurata näitä neuvotteluita ja pitää yhteyttä keskenämme. Viimeinen ilmoitus. Meillä on uusi hallintohenkilö, Robert Sebold, joka on meillä työllisyysvaliokunnan sihteeristössä. Uusi virkamies, hän oli työllisyyspääosastolla komissiolla. Aikaisemmin hän on juristikoulutukseltaan sosiaaliturvajärjestelmiin erikoistunut henkilö, eli hän hän voi varmasti hyödyntää asiantuntemustaan, kokemustaan, joka on karttunut hänelle komissiossa, niin voi hyödyntää sitä meidän valiokunnassamme olette varmasti vahvistatte hyvin tätä maskuta, maskuliinista kiintiötä meidän sihteeristössämme. Kiitos siitä. Näinpä tulemme sitten kohtaan kolme esityslistalta, jossa käsittelemme EUn työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007-2012 väliarviointia. Me käsittelemme kompromissitarkistuksia, jotka esittelijä Rouva Karimadelli tulee meille selittämään. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron, niin haluaisin vähän varoittaa meidän valiokuntamme jäseniä, esityisesti koordinaattoreita, jäseniä siitä, jotka ovat paikalla. Kuinka painava ja tärkeä tämä asiakirja on, kun minä katson nyt näitä neljää viittä strategista keskeistä kohtaa, jotka meidän pitää viedä läpi tässä työllisyys-, sosiaali- ja valiokunnassa lähikuukausina. Tämä asiakirja on yksi prioriteeteista, kun ajattelemme tätä tiukkaa budjettikuria, tiukkaa tilannetta, joka häilyy Euroopan taivaalla. Rova Delli, olkaa hyvä. Voilà, pardon. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. 27 kompromissia olivat todella toiveideni mukaisia. Ne menevät hyvin pitkälle. Tänään olen tyytyväinen kaikkiin näihin kompromisseihin ja haluan kiittää varjoesittelijää, joka on todellakin pontevasti tehnyt työtä, jotta tämä tavoite olisi saavutettu, joka on ma- mahdollistaa sen, että voimme olla ylpeitä tästä mietinnöstä. Tämä on vasta ensimmäinen ö, äh, etappi, ensimmäinen vaihe. Tässä tehdään tiliä äh, siitä, mitä on toistaiseksi tapahtunut ja me tulemme saamaan uusia raportteja tulevina vuosina, mutta haluan kiittää kaikkia myös avustajiamme siitä, että nyt olemme saaneet sanottua konkreettisesti sen, mitä työntekijät ovat peräänkuluttaneet jo kauan, haluavat kunnon palkan, haluavat työterveyden ja työturvallisuuden huomioon ottamista jotta kenenkään ei enää tarvitsisi sairastua tai joutua onnettomuuteen työpaikalla. Ja haluan kiittää myös varjoesittelijöitä. Toivon, että koko komissio äänestää näiden kompromissien puolesta ja kaikkien tarkastusten puolesta. Ja haluaisin kiinnittää huomionne kahteen Tarkistuksen Ensimmäinen on 148, joka pyrkii saman aikaan todellisen eurooppalaiseen työtarkastajien komitean, joka olisi omiaan tarkastelemaan lähetettyjen työntekijöiden työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tämä, tällä tavalla voitaisiin yhdenmukaista jäsenvaltioiden käytäntöjä. Ja sitten 48 tarkistus, se liittyy työterveyteen ja turvallisuuteen alihankintayhteyksissä. Kiitos. Madame Harkin, puis Rouva Harkin ja sitten seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja varjoesittelijä herra Kratzman ei pysty tulemaan tänne, sillä IMKossa on kuuleminen, jonka hän järjestää, joten minä puhun hänen puolestaan. Keskustelut tästä mietinnöstä ovat olleet intensiivisiä viime viikona, ei vähiten siinä takia, että se on hyvin laaja. Interaktio on muina, monilla alueilla, mutta meidän ei pitäisi unohtaa, että tämä on vain yksi väline käytössä. Me ei, tietyt asiat pitäisi jättää kansalliseen lainsäädäntöön kompromissi, joka on saavutettu, on hyvä ja olemme saaneet päästä monissa asioissa hyvään tulokseen. Pitää ottaa myös muut EU-politiikan alat huomioon ja meillä pitää olla tilastotietoa, jotta voimme vastata tulevaisuuden prioriteetteihin. Meidän pitää silti puhua myös uusien teknologioiden riskeihin. Me huomioimme ne, mutta me emme puhu tässä erityistä teknologiasta, esimerkiksi nanoteknologiasta. Myös riskien ennaltaehkäisy, siinä olisimme halunneet, että on enemmän kohdennettuja toimia, jossa puhutaan erityisen tärkeistä tai suurista riskeistä. EUn aloite työntekijöiden suojelemiseksi siinä, siinä pitäisi tunnistaa kaikki riskit työpaikoilla. Näin voitaisiin, näin voitaisiin esimerkiksi ö, ähm, estää se, että työntekijöitä pistetään mustille listoille. Me tarvitsemme monella asioilla siitä Eh, suosituksia ja myös vaihtoehtoisia tai vapaaehtoisia toimia. Herra Kreutzmann halusi myös, että minä kiittäisin rouva Delia ja kaikkia varjoesittelijöitä ja heidän henkilökuntaansa näistä hedelmällisistä keskusteluista viime viikkoina ja heidän valmiudestaan löytää kompromisseja näin monista aiheista. Kiitos. Madam Rapti. Rova Rapti. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla on hyviä ja huonoja uutisia. Aloitetaan hyvillä ja sen jälkeen sitten huonoihin. Hyvät uutiset ovat niitä, että meillä on ollut loistava yhteistyö. Loistava asiakirja Rova Delliltä ja todella loistava yhteistyö eri jäsenten kesken avustajien ja sihteeristön jäsenten kanssa. Se on todella rohkaisevaa ja kannustavaa se kannustavaa ja koko Euroopalle ja meille kaikille kansalaisillekin. Me olemme siis onnistuneet löytämään kompromisseja, varsin mielenkiintoisia, jotka ovat kohdennettuja työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Nämä niistä hyvistä uutisista sitten huonoihin. Tämä teoreettinen asiakirja tullaan siis hyväksymään täällä. Eihän se riitä. Komissionhan täytyy tehdä aloite täy, tämän täytyy päätyä johonkin konkreettiseen arkipäivän elämään. Ja meidän saamamme uutiset no, osoittavat nyt jotain sen kaltaista, että komissio on myös tekemässä tästä erittäin tärkeän asian, joka on meille erittäin tärkeä, kun puhutaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, mutta komissio sanoin ei nyt kuitenkaan aio viimeisten uutisten mukaan lähteä mihinkään lainsäädännölliseen aloitteeseen. Eli tämä mietintö tulee sitäkin tärkeämmäksi, jos näin todella käy. Meidän työtapamme, menetelmämme tähän asti vain korostuvat positiivisesti sen takia, olen sitä mieltä, että meidän kaikkien pitää korostaa, jankuttaa, että komissio lähtee hyvin selkeälle linjalle. Meidän pitää todella harjoittaa kaikkea vaikutusvaltaamme komission päin, jotta tämä viime mainittu todella ottaisi huomioon meidän kommenttimme ja huomiomme ja toimisi todella siten kuin miten me ajattelemme, mikä on parhaaksi työntekijöiden, kansalaisten työterveyden ja turvallisuuden kannalta toivon, että seuraavan kerran kun käsittelemme tätä aihetta, minulla olisi teille tarjota vain hyviä uutisia. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tästä kohdasta. Edustaja Mekin, en nähnyt teidän kättänne äsken. Olkaa hyvä. Aus herra Bach ei voi olla tänään täällä ja minä edustakin häntä nyt. George Bach pyysi minua ö, lukemaan seuraavan lausuman. Minä haluaisin kiittää Rova Dellia hyvästä yhteistyöstä. Hyvä yhteistyö myös varjoesittelyiden välillä johti siihen, että pystyimme sopimaan 26 kompromissista, jo, joissa kaikki aiheet otetaan huomioon. Työterveys ja työturvallisuus koskee meitä kaikkia ja on erityisen tärkeää mm, päivittää työturvallisuussääntöjä aina niin, että ne vastaavat uutta teknologiaa. Vain näin työntekijöiden turvallisuus voidaan taata pitkällä aikavälillä. Minä olen varma, että tämä mietintö tämä, tota, vastaa näihin haasteisiin ja mietintö, mietinnöstä tulee niin menestyksellinen kuin edellisessäkin. Minua pyydettiin myös lisäämään tähän täydennys, joka ei kuulu kuitenkaan herra Bachin tähän lausuntoon. Minun piti siis tähän listata tämän tietoa että, että nämä, nämä, tässä alihankintakohdassa emme päässeet yhteisymmärrykseen. Tämä oli siis tämä lisätieto, jonka haluan mainita. Rova Linna, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Delliä näiden kompromissien työstämisestä, myös omieni. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja kaikkihan me ryhmät pyrimme saamaan aikaan kompromisseja. Olisin yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa tästä tieteellisestä ja lääketieteellisestä näytöstä. Kaiken työ- ja turvallisuusasian täytyy perustua päivitettyyn ajankohtaiseen tieteelliseen tietoon. Meillä on muun muassa tämä tuki- ja sido- tukielindirektiivi ja ja meidän tulisi myös näitä seikkoja korostaa. On muistettava, että komission työohjelmassa tullaan puhumaan näistä elimistön ongelmista. Nämä, tämä ja tämä toinen direktiivit ovat kaksi avaindirektiiviä ja olen erittäin tyytyväinen Dellin mietintöön. Kiitos. Jos ei ole muita, anteeksi, edustaja Serkas. Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Rouva Rapti, sosialistiedustaja, viittasi täällä eh, huhuun, joka on kiertämässä tässä talossa sillä tavalla, että komissa ei olisi sitä mieltä tällä hetkellä kriisiaikana, ettei se lähtisi mitenkään määrätietoisesti liikkeelle tulevalle strategiakaudelle työ- ja terveysturvallisuuden kanssa puheenjohtaja, jos tämä on totta, niin tämä Karimadellin laatima mietintö ja kaikki mitä kollegat ovat siihen antaneet oman panoksensa, niin kyllähän se silloin merkitsisi aikamoista epäonnistumista, koska silloin tämä väliarviointi olisi todella hyödyttänyt yhtään mitään. Minä ainakin haluaisin tietää, että, on, että komissiolle tehtäisiin selväksi, että sen pitäisi ainakin kuunnella tämän parlamentin tekemää työtä. Ja että me kääntyisimme kyseisen komissaarion puoleen, koska sosialistipuolueryhmä on sitä mieltä, että, että tämä ei saisi jäädä vain byrokraattiseksi strategiseksi työksi tämä hieno asiakirja. Onko täällä joku komission edustaja, joka voisi komission nimissä, joku tarkkailija, josta voisi mahdollisesti komission nimissä lausua tähän väliin jotakin? Herra Karkos, halusitteko te käyttää ensin puheenvuoron? Herra Clark, haluatteko te käyttää puheenvuoron tästä keskustelusta? Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Ja sen jälkeen Ruva Mohan. Thank you, Madam President. Uh... Kiitos. Kaksi kysymystä kahdesta eri tarkistuksesta, jos sallitte. Ensimmäinen koskee tarkistusta 213, Thomas Mannin tarkistus, jossa puhutaan ei-toivotusta osa-aikatyöstä ja siinä puhutaan myös sunnuntaityön rajoittamisesta samalla tavalla kuin yötyötä rajoitetaan. Minä haluaisin kiinnittää huomion siihen, että samalla kun tämä kuulostaa oikein hyvältä, siis että sunnuntaina levätään ja niin pois, poispäin, niin samalla monet pienet yritykset käyvät kauppaa sunnuntaisin ja näin ehkä pieniä yrityksiä, ne saattavat joutua vaikeuksiin ja menettää voittoja juuri tänä aikana, kun ne tarvitsevat kaiken, jokaisen sentin ja euron, jonka ne voivat saada. Tätä pitää siis tarkastella. Ja sitten vieläkin tärkeämpi on tarkastus 171. Öm, ja siinä vaaditaan komissio tätä ehdottamaan tai suojelemaan ihmisiä, jotka huomauttavat riskeistä tietyn yrityksen sisällä minusta tässä, tässä tässä kuulostaa siltä, että tällaisia ilmiantajia äm, ei suojelaisi, suojeltaisi. Ihmisten pitää saada puhua riskeistä työnantajilleen, eikä tällaisia yrityksen sisäisiä ilmiantajia saisi ollenkaan rajoittaa puhumasta tällaista riskeistä. Kiitos. Eh, rouva Moran, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan muutama sano, koska herra Beckers puhui jo EPP-ryhmän nimissä ja Jos Baarin nimissä. Minä haluaisin henkilökohtaisesti sanoa, Karimadellille, kuinka suuresti arvostamme sitä, että me voimme neuvotella näistä tarkistuksista yhdessä. Ja tämä avoin suhtautuminen, ja niin kuin Silvana Raptio korosti tätä yhteistyöhenkeä, mahdollisti hyvän edistymisen, se oli keskeisen tärkeää. Toisaalta haluaisin korostaa sitä, että on tällä hetkellä – tekeillä direktiivi, joka on kattava, täydentävä direktiivi, koska ei kaikkea voi survoa tähän yhteen tekstiin ja yhteen mietintöön, jossa puhutaan työntekijöiden työterveydestä ja työturvallisuudesta. Ja nimenomaan työntekijöiden työturvallisuus, jotka ovat sähkömaattisille kentille sähkömanttisten kentien alaisuudessa työskenteleviä, niin se tullaan myös liittämään jossain määrin tähän mietintöön, mutta meidän täytyy antaa niin vapaata liikkumatilaa, jos voi näin ilmaista itseäni tälle hyvin spesifiselle direktiiville ja olla hyvin valppaita sen suhteen, että me tässä torppaa mitään tärkeää kehityskulkua. Kiitos rouva puheenjohtaja. Meillä me jo varsin vaikeassa tilanteessa, kun puhutaan elektromagneettisten kenttien

liittyvästä direktiivistä. No. Hyvät, hyvät kollegat, kyllä minä ymmärrän teidän huolenaiheenne, mutta minä halusin komissiolta jotain selvennystä tähän kohtaan, vaikka meillä olisi tällaisia spesifisiä aiheita, joita käsitellään jossakin tekstissä, niin ei se tarkoita sitä, että meidän valiokunnallemme on erittäin tärkeää, että varmasti tästäkin valitsee konsensus. Me olemme todella huolissamme seitä, mitä komissio aikoo kertoa tästä strategiasta, miten se suhtautuu tähän, miten se sijoittaa sen EU-aikakaudella kaudella, jolloin minä en kyllä näe mitään syytä sille, että lähdettäisiin hylkäämään tai laiminlyömään tämän tyyppistä tekstiä minä annoin komissiolle mahdollisuuden vastata tai jotenkin kertoa meille, antaa vähän vastauksia meidän huolenaiheisiimme ja enkä minä halua antaa teille meidän lausuntoamme, vaan kertoa vaan, onko joitakin aspekteja, joita ei ole, jo, joita ei ole vielä tuotu tämän valiokunnan kaikkien jäsenten tietoon. Jos te voisitte antaa jotakin viitteitä siitä, mikä eh, olisi vähän enemmän kuin huhut, jotka ovat lähteneet loikkeelle, Mitkä ovat komission todelliset aikeet tämän strategian suhteen? Kiitoksia puheenjohtaja. Minun tietääkseni tämä työohjelma on hyväksytty ja aikomus on valmistella strategiaa sen seurauksena. Erityisesti äh, tällainen välitarkastus, välitarkastusta tullaan käyttämään hyväksi, jotta voidaan äh, saada äh, elementtejä tähän uuteen strategiaan ja sitä koskevaan työhön. Niin minä en ole kuullut näistä huhuista, en tiedä niistä mitään, mutta tällä hetkellä voin vain todeta, että työohjelma on hyväksytty. Ja olemme kuulleet myös parlamenttia, tulemme kuulemaan parlamenttia työmme laatimisessa. Kiitos. Rouva Delli, olkaa hyvä. Je voudrais revenir sur euh, minä haluaisin palata kahteen keskeiseen kohtaan. Ensinnäkin puhuttiin alihankintatoiminnasta. Muistutan vain teille, että Alihankintaongelmatiikka on suuri ongelma ja siinä, siitä puhutaan tarkistuksissa numero 48 ja vetoanteihin, että se suhtautuisi siihen äänestyksessä myönteisesti huomenna. Edustaja Beka sanoi, että pitää ehdottomasti suojella kaikkia niitä henkilöitä, jotka työpaikalla ovat joutuneet ongelmiin hierarkian kanssa ja ne, jotka haluaisit ilmoittaa mahdollista tulevista riskeistä ja jotka sitten, jossa hierarkia suhtautuu tähän ehkä kielteisesti. Tämä kompromissitarkistus pyrkii nimenomaan näihin tavoitteisiin, herra Becker. Kyllä, minä oletan, että ymmärsitte tämän ihan päinvastoin, eli tämä kompromissitarkistus, jossa puhutaan kompromissit teestä, Se todella puoltaa sitä, mitä te sanoitte. Me täytyy todellakin suojella näitä henkilöitä, jotka haluavat vain varoittaa mahdollisista riskeistä. Minä haluan vielä vakuuttaa teille, hyvät kollegat, mietinnön laationa tästä väliarviointiasiakirjasta, että en minä anna kävellä itseni yli. Me olemme käynnistäneet työn, se on hyvä asiakirja, hyvä teksti. Ei, me haluamme todella saada käsimme hyvän eurooppalaisen strategian työterveydestä ja työturvallisuudesta. Tämähän ei ole välttämättömyys, tämä on kiireellinen asia. En minä nyt anna tässä, minä en laske käsiäni alas, minun ylitseni ei kävellä ja minäkin haluan todella tietää, mitä komissio miettii tästä. Merci. Kiitos. Näin olemme käsitelleet tämän kohdan kolme ja äänestämme tästä siis huomenna. Siirrymme kohtaan neljä. Esityslistalla edustaja Sven G. Goldon esittelijän Euroopan osuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta. Ja eh, olkaa hyvä. Edustaja Giegold, voitte esitellä meille kompromissitarkistukset. Well, this is, uh... no, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tämä tässä on kyse tarkistusten, tarkistuksesta keskustelemisesta, joten minun et ei tässä tarvitse sinällään pitkälti niitä mm, tässä esitellä. Muutama ajatus vain. Ensinnäkin kiitos kaikille varjoesittelijöille. Meillä oli oikein hyvä kokous ja meillä oli hyvä yhteistyötä ja meillä oli myös hyvä yhteistyötä uuden vihreän, vihreiden kollegoiden kanssa myös Nadia Hirsin ja Evelyn Sogon ja herra äh, Hermanin kanssa. Me, meillä oli hyvää kokemusten vaihtoa ja nyt meillä on kompromisseja käsissämme, joihin ainakin neljä ryhmää voisivat antaa suostumuksensa. Herra Helman, teillä oli muutama ongelma ehkä joidenkin kompromissien kanssa. On kuitenkin selvää, että olemme yhtä mieltä osuus- ja sosiaalitalouden tukemisesta Euroopassa, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin Eurooppa-osuuskunnassa. Viime viikollahan pidettiin suuri konferenssi. Sen järjesti komissio. Mukana olivat myös herra Barroso, herra Dali ja herra Barnier – ja osallistuja oli yli 800 osuus- ja yhteisötalouden alalta. Mielestäni tämä oli erityisen tärkeä tapahtuma, sillä komissiossa on nyt uutta halukkuutta toimia tällä alalla vieläkin paremmin. Ja nyt tässä mietinnössämme on useita suosituksia, ne tulivat juuri oikeaan aikaan. Teemme siis ehdotuksia sitä, miten komissio voi, voi voi vahvistaa tätä osuus- ja yhteisötaloutta, jolla on jo nyt suuri osuus kestävän työllisyyden luomisessa EU:ssa. Kompromissit, jotka olemme tehneet, niiden löytäminen oli melko ongelmatonta, sillä mietinnön henki ja pääviestit pystyttiin säilyttämään. Ja nyt mielestäni meillä on tasapainon ehdotus käsissämme. En lue nyt kaikkia kompromisseja, olen siis enemmänkin kiinnostunut siitä kuulemaan teidän mielipiteenne ja myös varjoesittelijöiden, väestelijöiden mielipiteet. Mielestäni mietintö on hyvinkin, tulee oikeaan aikaan nyt tällä hetkellä ja odotan innolla komission mielipidettä ehkä voisimme käyttääkin ajan siihen, että annamme puheenvuoron myös komissiolle ja kuuntelemme sitä, mitä komissio on mieltä näistä suosituksista, jotka seuraavat tästä mietinnöstä. Tämä siis olisi erityisen mielenkiintoista. Kiitos. Merci. Kiitos. Rova Harkin. Thank you, madam. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ihan lyhyesti vain. Äh, varjoesittelijämme Nadia Hirsch ei päässyt paikalle, mutta hän pyysi minua kiittämään esittelijää hyvin sitoutuneesta työstä ja hyvin rakentavasta lähestymistavasta. Hän tukee kaikkia kompromisseja ja hän lähettää onnittelut tälle valiokunnalle. Madame Regner. Rova Regner. Kiitos. Minä nyt en puhu tässä ollenkaan pitkään, haluaisin vain kiittää esittelijää siitä, että työmme oli hyvin rakentavaa ja me tässä lähdimme aivan samasta lähtökohdista ja seurasimme se samaa tavoitetta. Siksi nämä kompromissitkin ovat hyvin rakentavia. Minulle oli aina erityisen tärkeää tuoda tähän keskusteluun mukaan se, että ongelma Eurooppa-osuuskunnissa ei ole välttämättä eh, henkilöstön edustus tai osallistuminen, vaan se, että nämä säännöt ovat aivan hajanaisia. Sääntöjä on 27 kappaletta eri jäsenvaltioissa ja kompromisseissa ja koko tässä tekstissä me olemme tehneet oikein rakentavia ehdotuksia joten minulla ei tähän ole sinänsä enää mitään lisättävää. Kiitos. Merci. Kiitos paljon. Eh, herra Suor, haluatteko käyttää puheenvuoron? Köszönöm szépen, még ha zöld is a kártyám, az még nem jelenti azt, hogy a zöld. Kiitoksia kovasti. Vaikka minulla on täällä vihreä kyltti, niin ei se tarkoita sitä, että minä kuuluisin vihreisiin. Niin, eli tämä ei siis todellakaan tarkoita sitä, että olisin vihreissä, mutta usein kyllä teemme kovasti yhteistyötä. Voin vain korostaa, painottaa ja alleviivata sitä, mitä edellinen puhujakin sanoi. Olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyöstä, yhteistyötä ja olemme tyytyväisiä tarkistuksiin, kompromisseihin ja meillähän tämä on erittäin tärkeä mietintö kaiken kaikkiaan. Olen pahoillani, että tämä on vain valiokunta-aloitteinen mietintö. Mehän teimme, olemme tehneet paljon kompromisseja eurooppa kysymyksissä ja toivottavasti tämä nyt on omiaan auttamaan minun maatani uudistamaan, uudistumaan pikemminkin ja luomaan luottamusta osuuskuntiin. Tässä kaikki, kiitoksia. Öö, Komission nimissä haluaako joku reagoida? Jos olette ehtineet perehtyä kompromissitarkistuksiin, ei, kaikki on hyvin. Seuraatte kaikkea sitä, mitä kiltisti, mitä parlamentti ehdottaa. Eli siis vaikeneminen on myöntymisen merkki. Tämähän antaa hyvää toivoa sille, että kaikki meidän ehdotuksemme hyväksytään kokonaisuudessaan komission toimesta edu, er, esittelijä. Haluaisin vain ehdottaa, minusta olisi hyvä, ehkä tästä voidaan keskustella koordinaattorin kesken, mutta minusta olisi hyvä, jos voisimme järjestää, koska täällä nyt on konsensusta olemassa Euroopan osuuskuntien tuen suhteen, että me järjestäisimme siis kokemusten vaihdon komission kanssa. Eli siis kyse olisi siitä, miten voimme jatkaa tämän mietinnön jälkeen, sen hyväksymisen jälkeen. Kuten sanoitkin, hyvä kollega, tässä on kyse valiokunta-aloitteesta mietinnöstä ja siksi meidän pitää käyttää vaihtoehtoisia keinoja, jotta voimme lisätä sen painoarvoa. Kiitos. Varjoesittelijät varmastikin ovat samaa mieltä, että tekevät tämmöistä jälkimyyntityötä sitten, kun on äänestyksen aika parlamentissa. Tämähän tulee varmasti sitten antamaan täydennystä ja selvennystä sille työlle, kun lähdemme työstämään vakuutusyhtiöiden roolia, koska tämä osuuskunnathan ovat jo vähän selkeyttäneet meidän näkemystämme näistä vakuutusyhtiöistä. Voimme myös lähteä sitten tekemään ö, samansuuntaisia strategioita komission ja neuvoston suuntaan, koska ö, koska meillähän on useimmin ollut ongelmia neuvoston kanssa näissä asioissa. Jos tästä ei ole enää puhut, kysyttävää puhuttavaa, niin voimme lopettaa tämän käsittelyn ja kompromissitarkistusta äänestämme äänestysistunnossamme huomenna. Näin tulemme kohtaan viisi esityslistalla. Tarkistamme kompromissitarkistuksia. Rova Jaakonsaaren mietinnöstä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisten siirtojen yhteydessä. Meidän valmistelijamme on Liisa Jaakonsaari. Minä muistutan, että tässä asiakirjassa me keskustelemme tänään siis kompromissitarkistuksista, mutta kuten sanoin kokouksen alussa, äänestys on lykätty meidän seurampaan kokouksemme 5. joulukuuta, siis ei huomiseen, vaan 5. joulukuuta, jos se teille sopii, koska jurivaliokunta tulee hyväksymään tänä iltapäivänä antamaan oman lausuntonsa oikeusperustasta sen perusteella, miten me olemme tarkistaneet asiaa meidän valiokunnassamme. Ja no niin, minä luulen, että valmistelija voisi ehkä kommentoida tätä jurivaliokunnan päätöstä, joka tulee sitten antamaan lisää täydennystä ja tulee ehkä antamaan lisää maustetta näihin kompromissitarkistuksiin. Rouva Jaakonsaari, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, me olemme odottaneetkin tätä juuri valiokunnan lausuntoa ja haluan nyt muutama asian kiinnittää huomiota ja lopussa esittää kysymyksen komissiolle. Olemme edenneet ihan hyvin. Se, mikä on ongelmallinen, on rakennussektori. Ja mehän tiedämme sen, että Eurooppa on tällä hetkellä rakennusalan suhteen aikamoinen villilänsi ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivi syventää tätä entisestään. Olen kuunnellut työmarkkinaosapuolia, siis sekä työnantajia että työntekijöitä, ja saanut kuulla heidän toivomuksiaan, jota he esittävät todella yksimielisesti siitä, että rakennusala suljettaisiin tämän direktiivin ulkopuolelle. Mm, Tästä ei ole kompromisseja, kompromissia, koska perusteltu on sekin periaate, ettei mitään sektoria tulisi sulkea yksiselitteisesti direktiivin ulkopuolelle. Ymmärrän tämän kannan ja näitä kahta kantoja sitten vielä sovitellaan. Se, joka on hyvä asia, on se, että tasa-arvoinen kohtelu joka mielestäni on tärkeä filosofinen pohja tälle koko direktiiville, niin se on saavuttanut paljon periaatteena yksimielisyyttä. Ja tällä hetkellä kompromissitarkistukset ovat edenneet siihen pisteeseen, että kaikki neuvotteluissa olleet tunnustavat tämän tasa-arvoisen kohtelun tärkeyden mutta se, että miten se saatetaan toimeen, niin siitä on vielä juridisia ja varmasti myös poliittisiakin ongelmia. Esimerkiksi mikä on ICT-direktiivin pohjalla, pohjalta tulleet työntekijät, mikä on heidän asemansa suhteessa sosiaaliturvaan, pitäisikö noudattaa bilateraalisia sopimuksia vai EU-lainsäädäntöä? Ja miten voidaan taata, että sosiaalimaksut menevät asemamaan mukaan sen mukaan, missä ICT sillä hetkellä työskentelee? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Tähän tarvitsen nyt komission tulkintaa ja kysyn komissiolta, miten komissio näkee suhteen EU-regulaation ja bilateraalisten suhteiden välillä. Kumpaa mielestäni tulee priorisoida? Edetäänkö ensisijaisesti kansallisesta näkökulmasta bilateraalisten sopimusten kautta vai pitäisikö eurooppalainen lainsäädäntö ottaa huomioon ja noudattaa tekstiä, joka on jo hyväksytty tässä single permit asiassa ja sen kautta? Tämä on se iso kysymys, johon haluan vastausta. Sitten ihan lyhyesti vielä, että nämä määritelmät, mistä on aikaisemmin puhuttu, että miten määritellään johtaja, miten määritellään asiantuntija, niistä on aika laaja yhteinen käsitys. Ja harjoittelijoiden mukanaolo direktiivissä on vielä vähän epävarmaa. tästä tällä hetkellä tämä harjoittelijakysymys on mukana tässä direktiivissä ja tästä valitsee yks, neuvottelevien osapuolten kanssa yksimielisyys. Eli tässä on tämä kokonaisuus, että ollaan e, edistytty ja kysymys on loppuhionnasta ja, ja perushenki tämän direktiivin suhteen on aika myönteinen ja ja se perustuukin tähän EU 2020-strategiaan niin, että Eurooppa, Euroopasta tulisi enemmän tämmöinen osaamisen perustuva talous ja tämä olisi mahdollisimman houkutteleva alue korkeasti koulutetuille johtajille, asiantuntijoille ja niin edelleen. Mutta vielä on näitä kysymyksiä. Erityisesti nyt odotan komission kommenttia tähän periaatteellisiin kysymyksiin. Madame Isaja. Rouva Isaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan myös omalla äidinkielelläni suomen kielellä. Todella Liisa Jaakonsaari lopetti näihin sanoihin, että tällä direktiivillä on tarkoitus edistää eurooppalaisia työmarkkinoita ja osaamista ja innovointia ja tässä on tarkoitus myös yrityksille vähentää byrokratiaa jotta heidän olisi helpompi saada yritysten sisällä siirtoja johtotasossa oleville henkilöille samoin myös asiantuntijoille ja harjoittelijoille. Ja hyvässä yhteistyössä olemme näitä kompromissiesityksiä käyneet läpi mutta työ on todellakin vielä kesken ja olemme odottaneet tätä oikeusperusta lausuntoa ja oma käsitykseni on siitä, että oikeusperusta todennäköisesti ei liene muuttumassa, mutta siitähän me saamme vahvistuksen. Iso kysymys tämän ICT-direktiivin kohdalla on ollut se, että purammeko tässä tämän linkin lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin ja tällä hetkellä näin näyttäisi tapahtuvan minulla on omat epäilyni siitä että kestääkö tämä koko tämän prosessin ajan mutta lähtökohtaisesti jostakin on lähdettävä viemään tätä asiaa eteenpäin ja ryhmänä lähdemme tästä lähtökohdasta. aivan niin kuin liisa jaakonsaari totesi näissä määritelmissä ei ole suuria ongelmia uskon että niissä löydämme kompromissit hyvät sanamuodot mutta juuri nämä ongelmakohdat ovat ne, eli EPP-ryhmässä katsomme, että emme lähtökohtaisesti haluaisi sulkea mitään yksittäistä sektoria ulos direktiivistä, koska se olisi tietynlainen ennakkotapaus myöskin jatkoa ajatellen, mutta meillä on kyllä valmius katsoa asiaa subsidiariteettinäkökulmasta ja katsotaan, jos löydämme siihen sitten vielä sopivan muotoilun. Tasa-arvoinen kohtelu työsuhteeseen liittyvien etujen suhteen, se on sellainen periaate, jossa olemme löytämässä yhteisen linjan. Sen sijaan muu sosiaaliturva ja sen suhde kahdenvälisiin sopimuksiin ja toisaalta sitten sosiaaliturvan koordinaatioasetukseen asetukseen 883 on vielä näitä isoja kysymyksiä, jotka ovat pöydällä. Mutta uskon, että hyvässä yhteistyössä saamme tämän direktiivin sitten eteenpäin viimeistään joulukuussa. Merci. Kiitos. Lisäisin vielä tähän täydennykseksi, mitä valmistelijamme ja esittelijämme sanoi. Jos te muistatte hyvin, niin koordinaattorit toivoivat, että voisivat lähettää tämän asian juuri valiokunnalle oikeusperustan tarkistamiseksi. Tästä on jonka perusteella tämä komission esitys on laadittu. Juurivaliokunta on vahvistanut tämän komission ehdotuksen eikä ole antanut sen enempää jatkoa meidän, antanut mitään lisävastausta meidän pyyntöömme. Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ei. Sen takia minä äh, pyydänkin tai ehdotankin, että he käyttäisivät puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella teitä siitä edistyksestä, jota olette saaneet aikaan tämän asiakirjan parissa ja haluaisin vastata myös kysymykseen, joka esitettiin. Niin meidän ehdotuksessamme olemme lähteneet Euroopan tasoista, tasoisesta järjestelmästä, mutta haluamme myös antaa joustavuutta, joustovaraa niin, että myös pilar, bilateraalisia sopimuksia voitaisiin tehdä. Eli voimassa olevan sovellettavan eurooppalaisen lainsäädännön puitteissa voidaan tehdä kahdenvälisiä sopimuksia silloin, kun on kyse näistä yrityksen sisäistä siirroista ja siitä, maksetaanko sotumaksuja lähtömaan vai muun maan pohjalta. Ja me, ole, me kyllä halusimme sulkea tietoja sektoreita pois. Ymmärrän, että rakennussektori voisi olla hyvin arkaluontoinen sektori erityisesti kun on kyseessä tietynlaisista johtajista, hyvin asiantuntevista henkilöistä. Toki haluamme vastata tähän huoleenne. Mitä tulee tasapuoliseen, tasa-arvoiseen kohteluun, tehän tiedätte, että tässä on samankaltaisuuksia tässä yrityksen sisäisten siirtojen ja lähetettyjen työntekijöiden säädöksissä. Me olemme lähteneet siitä, että samat säännöt päätisivät tässä kuin lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä. tasa arvokysymyksissä on ehkäpä myös tiettyjä, tiettyjä sanamuotoon liittyviä ongelmia. Ehkä myöskin, siis muistuttaisin, että direktiivi, joka koskee yhtenäistä työ- ja oleskelulupaa, niin siellä sanamuoto on kyllä aika yleisluontoinen, mutta komissio kyllä haluaisi pitää kiinni alkuperäisestä ehdotuksestaan, joka liittyy työolosuhteisiin. Kiitos. Madame la rapportrice, Rouva esittelijä, onko tämä hyvä? Tyydyttääkö tämä teitä? Joo, kiitos. Minusta pitäisi olla meidän niin kunnianhimoisia, että eurooppalainen lainsäädäntö olisi mahdollisimman johdonmukaista – direktiivistä toiseen, että ei tulisi erilaisia tulkintoja eikä erilaisia määritelmiä. Ja komission vastaus jätti vielä vähän epäselväksi sen, että kun me olemme jo hyväksyneet single permitissä tietyn, tietyn käytännön, niin eikö olisi hyvä, että nyt jat- no, otettaisiin tämä huomioon ja noudatettaisiin sitä tekstiä, ettei tule erilaisia, erilaisia ikään kuin sovellutuksia eri direktiiveissä. Eli edelleen se kysymys, että kumpi on tärkeämpää priorisoida eurooppalaista lainsäädäntöä, vaan näitä bilateraalisia sopimuksia, koska kaikkia ei voi toteuttaa eri tavalla eri lainsäädännössä. Est-ce que la commission veut... Haluaako komissio käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ei. Eli siis tässä vaiheessa kirjaatte vain ylös, äh, mitä meidän esittelijämme täällä kommentoi. Ja toivon, että ne tulevat näkymään lausunnossa, jonka sitten käsittelemme uudestaan, josta äänestämme 5. joulukuuta. Näin ollen siirrymme sitten kohtaan kuusi. Edustaja Kofferaatti, jossa on kyse myös kompromissitarkistusten käsittelystä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon olisikin edellytykset kausityötä varten. Se on hieman samanlainen aihe kuin josta juuri puhuimme äskettäin. Edustaja Kofferaatti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää siitä työstä ja siitä yhteistyöstä, jota olemme voineet tehdä, koska tämä aihe, josta puhumme, on erittäin monimutkainen. Olemme muun muassa käyttäneet sellaista työmenetelmää, että olemme tehneet yhteistyötä LIBE-valiokunnan jäsenten kanssa, ja se on ehkäpä pidentänyt menettelyitä, mutta toisaalta on johtanut siihen, että lopputulos on parempi ja vakaampi ja sellainen, jonka kaikki voivat hyväksyä. On parempi kuin jos olisimme tehneet työtä yksin. Nämä kompromissit kattavat oleellisesti kaiken direktiiviin sisältyvän ja nämä ratkaisut mielestäni mahdollistavat sen, että ilman minkäänlaista epäilyksen häivääkään olemme pyrkineet siihen, että tällaisen kausityön tekemisen, sitä ei pitäisi tulla sosiaalisen dumppauksen välinettä, eikä se myöskään vaikuta kilpailuun vääristävällä, vääristävällä tavalla, koska direktiivin tavoitehan on juuri tämä. Tämä on erittäin tärkeä tavoite, eli toisaalta taataan ihmisille oikeudet, ihmisille, jotka ovat jo lähtökohtaisesti heikkoja, koska joutuvat lähtemään omasta maastaan toiseen maahan. täytyy välttää se, että työsuhdetta voitaisiin käyttää ikään kuin kilpailuetuna vääränlaisena kilpailuetuna yritykselle. Ja pyrimme tässä yksilöimään erilaisia sektoreita, sopimusten kestoja, niitä menettelyitä, joiden avulla voidaan taata se, että nämä henkilöt saavat säällisen asunnon. Ja kaiken ytimessähän on se, että kaikkia työntekijöitä – täytyy kohdella tasapuolisesti. Oli kyse sitten palkasta, työolosuhteista tai mm, sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Viimeksi mainittu on äärimmäisen tärkeää. ja erityisesti tässä kohtaa täytyy puhua valvonnasta ja sanktioista – täytyy voida toisaalta tar- tarkastaa valvoa sitä, että sääntöjä kunnioitetaan ja vääriä käytäntöjä sanktioidaan. Sääntöjen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, koska on toisaalta tärkeää, että sääntöjä noudatetaan, mutta on toisaalta myös tärkeää se, että jos sääntöjä ei noudateta, niin asiaan puututaan. Täytyy luoda kaiken kaikkiaan sellaiset olosuhteet, jossa pimeä työ ei voi jyllätä niin sanotusti. Meidän täytyy myös ottaa huomioon mm, sellaiset seikat, jotka syntyvät direktiivin rajoitteista – olen sitä mieltä, että nämä ongelmat on helpointa ratkaista siten, että käymme vielä jatkokeskusteluita neuvoston kanssa. Minä en välttämättä vielä ole huolissani tietyistä puutoksista, koska meillä on vielä aikaa niitä korjailla. Mitä tulee sovellusalaan? direktiivihän, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä, ei koske kolmansista maista tulevia tilapäisiä työntekijöitä, eikä myöskään koske kausityöntekijöitä. Kuitenkin kausityödirektiivi sulkee pois selkeästi sen mahdollisuuden, että että nämä säännöt no, koskisivat myös lähetettyjä työntekijöitä. Mielestäni tässä on ristiriita. Me olemme pyrkineet ratkaisemaan tämän ristiriidan. Olemme laatineet kompromissitarkistuksen niin, että voimme toivottavasti myös neuvoston kanssa menestyksekkäästi keskustella asiasta ja poistaa tämän ristiriitaisen seikan. Uskon, että tällä tavalla, aivan kuten jo aiemmin sanoin, niin voimme saada aikaan sellaisen tuloksen huomisessa äänestyksessäkin, niin, jonka kaikki voivat laajalti pitkälti jakaa ja olla yhtä mieltä sen kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun neuvoston kanssa ryhdymme, ryhdymme keskustelemaan asiasta, meillä on hyvät neuvotteluasemat niin, että tämän pitkän pitkän taipaleen päätteeksi saamaan aikaan joukon selkeitä sääntöjä, joita ei ole mahdollista tulkita eri tavalla, koska tällainen erilainen tulkintamahdollisuus tietysti on omiaan johtamaan erilaisiin tulkintoihin. Ymmärrän kyllä sen, että Tämä on kunnianhimoinen tavoite. Se työ, jota pyrimme tekemään, ei ole millään muuta yksinkertaista, mutta kyllä meidän täytyy yrittää parhaamme tehdä. Täällä on vielä elementtejä, joita on vielä syytä täsmentää ja selventää, mutta uskon, että meidän on mahdollista vielä niitä selittää ja selventää. Mehän olemme monelta osin, monilta osin saaneet aikaan hyvin laajoja ja hyviä kompromisseja. Ja siksi olisi hyvä, että vielä ihan viime hetkilläkin voimme parantaa avoimena olevia asioita ja haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja keskustelun osallistujien lukumäärä osoittaa kyllä, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja se vaatii kyllä aikaa sen käsittely. Kiitos. Madame Turunen, puis monsieur... Rouva Turunen. Thank you. Uh, Kiitos. Ensinnäkin kiitoksia paljon esittelijälle hänen hyvästä työstään tämän mietinnön parissa. Kaiken kaikkiaan me vihreinä olemme tyytyväisiä tulokseen. Minä tässä vaistoan, että viime kokouksessamme me teimme sopimuksen paketista ja tietysti paketissa on aina osioita, joista pitää, joista ehkä pitää vähemmän näin tämä menee, kun neuvotellaan. Neuvotteluissa on kyse antamisesta ja ottamisesta me tietysti vihreinä olisimme löytäneet vielä parannettavaa, mutta olemme silti tyytyväisiä tulokseen ja toivon, että jokainen ryhmä voi olla, voi olla samaa mieltä tästä peruskompromissista, jonka olemme löytäneet. Meille neljä seikkaa ovat erityisen tärkeitä ja niistä olemme puhuneet koko prosessin aikana. Ensinnäkin tasavertaisen kohtelun periaate. Sen olemme saaneet hyvin mukaan tekstin toisin toinen tärkeä seikka on majoitus, siitä on hyviä artikloita saatu mukaan. Ja sitten kolmas tärkeä seikka on, ovat sanktiot. Me tarkennamme komissiota, komission tekstiä hieman, eli työntekijöille annettavista sanktioista, ja me olemme lisänneet myös alihankkia tähän. Ja sitten lisäksi valvonta ja tarkastukset, niitä korostetaan tekstissä, ja me haluaisimme, että tässä puhuttaisiin ainakin 20 tai 30 prosentista. Me päädyimme neuvottelussa pienempään prosenttiosuuteen, mutta olemme silti tyytyväisiä siihen, että tässä on mukana kohtaa tarkastuksesta ja valvonnasta, sillä jos näitä sääntöjä ei valvota, niin eihän ne mitkä, mitään auta. Voimme täysin tukea tätä lopputulosta ja toivon, että kaikki ryhmät voivat olla sitä samaa mieltä. Kiitos. Merci. Kiitos paljon. Edustaja Baldassare, sen jälkeen edustaja Thomas Mann. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni olemme tehneet erittäin hyvää työtä. Erityisesti kun kyseessä on äärimmäisen vaikea aihe, asiakokonaisuus. Tässähän on kaksi tavoitetta ristiriitaista. Toisaalta halutaan puolustaa sellaisia työntekijöitä, joita helposti riistetään, joille maksetaan alipalkkaa ja joskus heitä hyväksikäytetään täysin epähumaanilla tavalla. Toisaalta haluan välttää sen, että työntekijöiden että työntekijöiden olemassaolo johtaisi sellaiseen sosiaaliturvaan, sellaisiin etuihin, jota kyseinen maa antaa omille kansalaisilleen. Eli pyritään löytämään näiden kahden tavoitteen välillä tasapaino Ja ole, meillä on nämä kaksi tavoitetta ja olemme voineetkin tehneet hyvää työtä. Meillä on 23 kompromissia, joiden osalta olemme kaikki yhtä mieltä. Ää, olemme viime aikoina voineet ratkaista myös sen ongelman, joka mm, oli erittäin tärkeä ratkaista, jotta ei tulisi epäselvyyttä lähetettyjen työntekijöiden ja kausityöntekijöiden välillä – meidän osaltamme, me olemme vielä ehkäpä kahdelta, kahden asian suhteen hiukan kummissamme. Ensinnäkin kompromissi G, joka liittyy oikeuksien siirrettävyyteen ja sosiaaliturvan siirrettävyyteen. Sehän on periaate, joka on taattu lähetetty lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. Tämä sama oikeus pitäisi antaa myös kausityöntekijöille, mutta emme toisaalta halua pahentaa vastaanottavan valtion taakkaa. Tämä saattaa olla vaikea tavoite. Ja toinen seikka, joka meitä hämmentää, on kompromissi P. Siellä ähm, on tämä englanninkielinen sana may, joka saattaa tehdä, joka saattaa aiheuttaa ongelmia. Toisaalta täytyy tehdä ero alihankkijan välillä, toisaalta täytyy tehdä ero työnantajan välillä. Direktiivissä 2009 artiklassa 8 sanotaan aivan selvästi, että kun puhutaan työnantajasta ja toisaalta alihankkijasta, niin täytyy tehdä selvästi ero näiden kahden tahon roolien välillä. Alihankkijan rooli on aivan toinen kuin varsinaisen työnantajan rooli. Tätä periaatetta tulisi mielestäni paremmin vielä mm, selventää. Se tulisi lausua selvemmin. No, näiden kahden kommenttini myötä, joita tulisi vielä syventää, haluan, äh, haluan sanoa, että olen kyllä tyytyväinen tähän äh, mennessä tehtyyn työhön ja toivon, että huomenna äänestyksessä voimme äh, hyväksyä tämän tekstin. Mutta toivon todellakin, että nämä kaksi asiaa selvitetään. Kiitos. Monsieur Thomas Mann. Edustaja Mann ja sen jälkeen edustaja Harkin. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on tehty hyvää työtä ja monissa kompromisseissa näkyy se, että lopuksi voimme yhdessä luoda sääntöjä sellaisilla kompromisseilla, joissa on paljon sisältöä. Kuten edeltävä puhuja sanoi, että pitää tehdä eroja. Lähetetyt työntekijät ja kausin työntekijät, tässä tulevat tässä on liikaa päällekkäisyyksiä tietyissä kompromisseissa. Ja tästä näkökulmasta haluaisin nyt vielä esittää sen kysymyksen, herra Koferati, miten, minne minun tarkistukseni 106 on joutunut, sitä en ole löytänyt mistään. Ja siinä viittasin siihen, että jäsenvaltiolla pitää olla mahdollisuus torjua tai, tai hylätä anomukset silloin, jos he, äm, jos, jos äm, työolot eivät vastaa ä, äh, kotimaisia oloja. Ja tätä tarkistusta niin 106 en ole nähnyt missään. Tämä kyllä minua kiinnostaisi erityisesti. Tarkistuksissa minulla ei ole muita ongelmia. Tämä kompromissi J, siitä kyllä, siinä on hieman vielä kysymysmerkkejä. Ehkä voimme siitä vielä keskustella huomeisen asti muissa tarkistuksissani niin olen kyllä voin ymmärtää se, että minun tarkistuksiani ei ole otettu mukaan, sillä muut kollegat ovat tehneet samantyyppisiä ehdotuksia, mutta tämä tarkistus 106, haluaisin kyllä tietää, mihin se on joutunut. Ehdotan, että esittelijä vastaa teille lopussa sitten kaikkiin kysymyksiin. Rova Harkin ja sen jälkeen edustaja Benamia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja hänen avustajiaan tästä aidosta ponnistuksesta yrittää löytää kompromisseja. Ei ole ollut helppo työ, mutta mielestäni me olemme päässeet aika pitkän matkan eteenpäin. Pari seikkaa vielä on auki. Ensinnäkin kompromissi A ja kompromissi J kohdalta. Tämähän liittyy siihen, ovatko työntekijät todellakin lähetetty, lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin alaisia vai äm, kausityöntekijöitä koskevan. Joko, se on joko tai. Ja tämähän liittyy siihen, että kausityöntekijöitäkin voidaan lähettää, mutta jos heidät on lähetetty, silloin he kuuluvat lähetettyjä työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Ja Kompromissi A ja kompromissi J viimeiset lauset meitä askarruttavat. Meidän mielestämme ne eivät selvenä asioita. Ehkäpä komissio voisi oman näkö- näkökulmansa esittää tähän asiaan. Onko komissio sitä mieltä, että nämä viimeiset lauseet selventävät asiaa? Me kyllä puoltaisimme sitä, että selkeyttä tulisi lisää. Me haluamme selkeyttä, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että se mitä tässä seisoo vielä selventää mitään. Muut, muita kohtia voimme kyllä tukea kompromissi F tasapuolisesta kohtelusta ja kompromissi G-täkin voimme tukea. Vielä pari seikkaa. Kompromissi S. Artiklaan 16 liittyvä, sehän on koko tämän lainsäädännön ydinasia. Se liittyy näihin sosiaaliturvan harkkeisiin 83-2004 direktiivistä toivoisimme, että seuraavanlainen lause sisältettäisiin. Silloin, kun kausi työntekijän työsuhde alkaa, meidän mielestämme ö, tämä työllisyys asiassa pitäisi jotenkin linkittää sosiaaliturvaan. Kyllä tämä linkki jossain rivien välissä on, mutta meidän mielestämme tulisi olla selkeä yhteys näiden kahden välillä. Ja sitten lopuksi kompromissista H. Meidän, meidänkin mielestämme jäsenvaltion täytyy pitää huoli siitä, että kansallinen lainsäädäntö antaa toimivaltaisille viranomaisille riittävästi mahdollisuuksia tehdä tarkistuksia. Tietysti näillä viranomaisilla täytyy olla riittävät taidot tehdä näitä tarkastuksia, mutta tämä lause jossa sanotaan, että aiempien tarkastusten tulokset tulisi kerätä ja prosessoida jotta direktiiviä voitaisiin täytäntöön panna asianmukaisella tavalla. Mielestäni tämä menee vähän liian pitkälle. Ei se meille mikään kynnyskysymys ole, mutta meidän mielestämme tämä sälyttää liikaa vastuuta jäsenvaltioille, koska jos työ, toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät, riittävä pätevyys tehdä tarkastuksia, niin sen jo sinään pitäisi riittää ilman, että lisätään tänne ja mitään muita jäsenvaltioiden vaatimuksia. Eli muutama pikkuriikkinen kohta on vielä täällä korjattava, mutta meitä kiinnostaisi kovasti kuulla komission näkemys tästä kompromissiasta ja kompromissijistä. Jos komission mielestään tämä selventää asiaa, niin hyvä on, mutta jos ei, niin se olisi hyvä tietää. Ja vielä kerran kiitän Kofferaatia hänen hyvästä pyrkimyksestään löy- saada aikaan kompromisseja. Edustaja Benavias, sen jälkeen Jaakon Saari. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämän tyyppinen mietintö direktiivi antaa vähän tiedostettavuutta kansalaisille siitä, että me todella olemme hyödyllisiä jossakin ja palvelemme heidän asiansa. Mutta tämä tehty työ ja koko kompromissipaketti ovat äärimmäisen myönteisiä. Ainahan voi lisätä jotakin ja, ja lähteä miettimään, mikä on kausityöläinen ja lähetetty työntekijä, mikä on niiden ero. Mutta Rova Harkin sano, haluan sanoa teille, että joskus asiat voivat olla monimutkaisempia. Lähetetty työntekijä voi olla kausityöläinen ja päinvastoin. Mutta minä onnittelen tätä esittelijää kaikkia niitä, jotka ovat myötä vaikuttaneet kompromissien syntymiseen. Onneksi olkoon kaikille. Madame Jakonsari. Rouva Jaakonsaari. Se le ja qui m'a, qui m'a, qui m'a en erreur. Se ja, ja, joka minua tässä eh, johdattaa minut harhaan, edustaja Sovietska, ja sen jälkeen sitten seuraava. I did a mistake on your name because... Minä erehdyin nimenne suhteen, koska se alkaa jaalla, niin kuin esittelijämme täältä taimpaa. Madam Tiedän hyvä puheenjohtaja, että minun nimeni on joillekin hyvinkin vaikea. Eli ei haittaa. saan kuitenkin puheenvuoron. Siirryn nyt tässä omaan äikieleen eli Puolaan. Minä voin kyllä tukea niitä kollegoita, joilla on varaumia tästä kompromissitarkistuksesta J. Lähetetyt työntekijät yrityksistä kolmansista maista jätetään pois neuvoston mukaan. Ja mitä sitten tulee kompromissiin J, niin viimeinen osa, jossa puhutaan sosiaaliturvamaksujen korvaamisesta, kannattaa muistaa, että joissakin maissa tällaista sotumaksujen korvaamista ei ole. Ja nyt, jos, nyt kun olemme tällaisessa kriisissä, meidän, minun mielestäni ei pitäisi tällaista kohtaa ollenkaan lisätä kompromissiin. Kiitos. Merci, nous on Kiitos, näin olemme käyttäneet tämän, puhujalist, käyneet tämän puhujalistan loppuun. Haluaako komission edustaja käyttää tässä kohtaa puheenvuoron? Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan vain vastatakseni yhteen kysymykseen, joka esitettiin tässä johdantosan kappaleessa 9 äh, artiklassa 2.2, jossa viitataan lähetettyihin työntekijöihin, mutta myös kausityöntekijöitä koskevan direktiivin. Tässä todella on sekaannuksen vaara. Lähetetty työntekijä ei ole, tämä direktiivin sovellusala, ei ole tässä direktiivin sovellusalan kohteena. Äh, Meillähän on kyse tästä lähetettyjen työntekijädirektiivistä, jota pitää soveltaa kausityöläiset, jotka siis kuuluvat tähän direktiiviin. Kausityöläiset ovat niitä, joilla on suoraan laadittu työsopimus työnantajan kanssa. Eh, merci. Kiitos. Sitten annan esittelijälle vielä puheenvuorosta ja kofferaatti. Kiitän kaikkia kollegoita ja varjoesittelijää näistä huomioista. Kaikki ovat erittäin hyödyllisiä ja kuten sanottu, meillä on vielä muutama tunti aikaa, jotta voimme viimeis, vi, loppuhioa tätä ää, tekstiä. Tästähän ollaan pitkälti yksimielisiä. Palaisin nopeasti muutamiin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ensimmäinen liittyy sovellusalaan. on ehkä mahdollista löytää, laatia sellainen teksti, joka ratkaisisi ongelman, mutta ongelma siis objektiivisesti on olemassa. Meillähän on kaksi direktiiviä, ja minun mielipiteeni on se, että lähetetty työntekijä ei voi olla kausityöntekijä. Mutta tässä tapauksessa minun mielipiteelläni väliäkö hällä? Mitä väliä sillä on? koska nimenomaan direktiivin tekstihän on se, jota täytyy noudattaa. Mielestäni onkin tärkeää kirjoittaa tänne sellainen sanamuoto, joka sulkee pois sen, että jotkut, jäsen, jotkut työntekijät voisivat tulla kahden direktiivin kattamiksi, tai että olisi sellaisia työntekijöitä, jotka eivät olisi kummankaan direktiivin alaisia. Vähänhän heitä on, mutta kun on kyse oikeuksista, oli oikeuksien haltijoita sitten kymmenen tai miljoona, niin oikeudet täytyy taata. Ja sen vuoksi meidän täytyy tätä asiaa selventää. Uskon kuitenkin, että me voimme laatia sellaisen sanamuodon, joka sitten mahdollistaa sen, että kun neuvottelemme neuvoston kanssa, niin voimme saada neuvoston selvittämään tämän pienen kömmähdyksen, joka nyt tässä matkan varrella on tullut, eli että kaksi direktiiviä saattavat mennä sekaisin. Ja mitä sitten tulee muihin kommentteihin, joita täällä on kuultu? Esimerkiksi kompromissiin J liittyen. No kompromissi J on aika pitkä Meidän tulisi vielä yrittää syntetisoida sitä, mutta joskus synteesit taas aiheuttavat uusia ongelmia, erityisesti silloin, kun niitä sitten ruvetaan eri kielillä vielä esittämään. Mielestäni kompromissi Jiin yti, ydin sisällöstä kaikki ovat olleet alusta saakka samaa mieltä, eli näiden ty- näillä työntekijöillä täytyy olla tunnustetut oikeudet ja sellaiset oikeudet, joita voidaan vaatia, jotka ovat samanlaisia kuin kaikkien muidenkin oikeudet, jotka ovat samassa työssä. Eli lähtö maassakin. Ja meidän tulisi saada aikaan sellainen synteesi, joka ei tätä ydinajatusta mitenkään häm- hämmentäisi. Minä olen kyllä käytettävissäni sellaisen synteesin laatimiseen. Tällaisen syn, tällaisesta synteesistä voi kuitenkin koitua väärinkäsityksiä. Ja viittaan siihen, mitä kollega Valda Sarre sanoi kompromissista P, Pekka, joka liittyy toisaalta työnantajan velvoitteisiin ja toisaalta alihankkijan velvoitteisiin. Hänen tekemänsä huomio on ihan oikeanlainen, olen yhtä mieltä, mutta ongelma on se, että tässä tällaisessa synteesissä – tällainen synteesi ei välttämättä avita muita kieliversioita. Tällä kertaa italiankielinen versio on aika yksiselitteinen ja synteettinen, mikä on aika kummallista, koska normaalisti italian kieli on kaikkea muuta kuin synteettistä ja yksinkertaista. No, joka tapauksessa tämä italiankielinen synteesi, kun sen kääntää englanniksi, niin se herkeä käykin monimerkityksemmäksi. Eli meidän täytyy löytää sellainen sanamuoto, formula, joka on ymmärrettävä kaikille. On selvää, että työnantajan velvoitteet ovat toiset kuin mahdollisen alihankkijan. Koska viimeksi mainit, koska tämän ketjun viimeinen voi tehdä rikoksen, voi olla noudattamatta sääntöjä. Ihan hyvässä uskossa koska ei tunne sääntöjä. Työnantaja, sopimuksen tekijä, työnantaja, joka on tehnyt alihankintasopimuksen, ei ole kertonut säännöistä, mutta voi myös tehdä rikoksen vasiten. Joten me emme aina voi lähteä siitä, että jokin taho on automaattisesti vastuussa, jolle me pidämme mielessämme tätä eroa. tietysti jokaisen täytyy kantaa oma vastuunsa. Ja tässä kohtaa täytyy tehdä pieni ö, tekstin korjaus sen, ö, koska keskustelusta on käynyt ilmi, että me olemme kaikki asiasta samaa mieltä, mutta ö, kirjallinen esitys on hiukan ö, paradoksaalinen. Vallatsarja minä olemme nyt päätyneet sellaiseen yksinkertaistavaan synteesiin, joka ei sitten olekaan muille ihan selvä. Tätä täytyy selvittää. Ja sitten Mannille 106. Sitä pidettiin sellaisena tarkastuksena, jota ei voitu hyväksyä käsiteltäväksi. Ja sitten vielä ihan lopuksi nopeasti sanon seuraavan asian. Aivan kuten kollega Turunen sanoi, niin, ja muutkin ovat todenneet, niin, ja minä olen samaa mieltä, olemme tehneet erittäin hankalaa työtä, joka on kuitenkin tuonut hyvän tuloksen. Useinhan käy niin, että kun lopussa sitten vielä äh, viilaamme pilkkuja, jotta äh, löytäisimme hyvän kompromissin, niin unohdamme sen, mitä aiemmin on tehty. Kompromisseja on hyvin paljon ja se oli odotettavissakin ja uskon, että meidän on tunnustettava se työ, jota on tehty ja uskon, että me voimme vielä tehdä kaiken sen, mitä täytyy tehdä, mutta olemme jo nyt siinä pisteessä, jossa olemme saaneet aikaan hyvän ratkaisun tähän arkaluontoiseen monimutkaiseen asiaan ja uskomme, että jo tältäkin pohjalta voimme mennä neuvottelemaan komission kanssa. Ja meillä on aika vahva neuvotteluasema, koska neuvosto ei voi olla ottamatta huomioon näin laajaa parlamentin yhteisymmärrystä. Uskon, että jatkokeskusteluissa, kun huomenna olemme saaneet oman yhteisymmärryksemme ja Libe omansa, niin neuvotteluasemamme on hyvä. Ja ihan lopuksi vielä sanoisin seuraavan. Olen yhtä mieltä siitä, että tulos on jo nyt erinomainen ja voimme vielä sitä vielä hioa. Kiitos. Näin olin. Voin ymmärtää, että tässä on vielä pientä hiomistarkistustyötä jäljellä huomisaamuksi tai huomiseen mennessä pitäisi vähän vielä jo tehdä pientä hienosaatoa, että voimme saada ihanne tilanteen neuvotteluille. Huomenna äänestämme. Näin ollen siirrymme esityslistan kohtaan tästä kirjeestä, jossa puhutaan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Kuten sanoin teille, meillä on kaksi kirjettä äänestettävänä.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 ehdottamassani järjestyksessä, eli ynä hyväksymme ensin tämän kohdan Euroopan globalisaatirahaston varoin käyttöönotosta. Kyseessä on Portugali. Eli autoteollisuussektorista Norte Centro, eli pohjoiskeskusalueella tästä kirjeestä sen verran, että meille on ehdotettu tarkistusta, josta äänestytään. Kuka puoltaa tätä tarkistusta, jossa halutaan lisätä uusi kappale 8a? Kuka puoltaa? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Tarkistamme koneellisesti. Qui n'a pas sa carte? Kenellä ei ole äänestyskorttia? Kaksi sosialistia, jotka ovat huonoja oppilaita tällä kertaa. No hyvä. Kaikilla muilla on kortit mukana. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet 36? Anteeksi. Ovatko siis kaikki äänestäneet? Kysyy puheenjohtaja. Äänestys päättyy. 19 puolesta 15 vastaan. Tämä on siis hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko kirjeestä. Haluatteko myöntää? myös tämän sähköisesti tarkistettavaksi? Ei ole välttämätöntä, eli äänestämme siis koko tästä kirjeestä. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tulemme toiseen kirjeeseen, jossa puhutaan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta tässä on kyse toisesta eurooppalaisesta alueesta, Alto Adige Trentino Italiassa. Meille ei ole annettu tästä tarkistusta, eli työryhmä on laatinut konsensushengessä tämän kirjeen. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Tämä toinenkin kirje on hyväksytty. Kiitos paljon. Näin ollen voimme vastaanottaa herra Shelley, joka tulee kertomaan meille komission nimissä tästä rakennerahastojen uudistuksesta ja siihen on sisällytetty siis Euroopan sosiaalirahasto, eli rakennerahastoista kaiken kaikkiaan hän tulee kertomaan meille. Euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme välittömästi kokoustyöskentelymme ja otamme vastaan pääjohtajan. Hän on uudestaan täällä kokouksessamme ja hän siis tulee käsittelemään erikseen eri osioita. Ensinnäkin hän puhuu niin sanotusta horisontaalisesta lainsäädännöstä – kun on kyse rakennerahastosta ja sen jälkeen Euroopan sosiaalirahaston uudist- sen tarkistamisesta ja sen jälkeen on puhe sosiaalisista innovaatioista. Olkaa hyvä, herra pääjohtaja. Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin nyt ensiksi puhua Euroopan sosiaalirahastosta. Kuten tiedätte, tämän vuoden lokakuun alussa komissio hyväksyi paketin rakennerahastoista. Ja tähän pakettiin kuului asetukset, jotka koskevat kautta 2014-2020. tässä kokonaisvaltaisessa tiedonannossa komissio esitteli periaatteensa tälle uudistukselle. Tässä on kyse ennenkin siitä, että tämä politiikka pitäisi linkittää Euroopan 2020 strategian konkreettisesti. Toiseksi meidän pitäisi keskittyä tuloksiin ja yhteistyötä ja harmonisaatiota rahastojen välillä pitäisi parantaa. Meidän pitäisi yksinkertaistaa prosesseja sekä toimia enemmän kumppanuuden alalla. Näistä aiheista puhun hetken kuluttua vielä lisää. Ensinnäkin oli siis tämä kattava tiedonanto monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka esiteltiin jo kesäkuussa. Tämä on yksi näistä toimeenpanoehdotuksista, jossa keskitymme rakennerahastoihin. Uutta tässä on siihen, että me, se, että me keskitymme yleisasetukseen, joka ei kata pelkästään kohesiorahastoa, rahastoa Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa, vaan myös maaseuturahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston. Tässä me yritämme todellakin yhdistää yhteen asetukseen kaikki yleissäännökset, jotka pätevät näihin mainitsemiin rahastoihin. Me siis yritämme yksinkertaistaa ja harmonisoida. Tässä ehdotuksessa on monia säännöksiä, jotka ovat olennaisia kaikkien rahastojen kannalta. Esimerkiksi se idea, että meillä pitää, meidän pitäisi tehdä integroitua aluekehityspolitiikkaa, eli ei jokaisen rahaston pitäisi mennä yhteen jäsenvaltioon ja aloittaa neuvottelut, vaan meidän pitäisi yhdessä keskustella kaikkien rahastojen kesken. Ja näin me pääsisimme integroituun aluekehityspolitiikkaan. Tässä ehdotuksessa myös korostetaan linkkiä Eurooppa 2020 strategiaan. Meidän pitää keskittyä, kohdentaa ja valita tiettyjä prioriteettialueita, joilla me haluamme toimia. Voisimme sanoa, että tämä yleis- yleisasetus on paljon ohjaavampi kuin aikaisemmat asetukset. Se, tämä ehdotuksemme haluaa tarttua alueita kädestä ja ryhtyä alueiden kanssa todelliseen kumppanuuteen, joka johtaa tähän integroivaan lähestymistapaan. Tässä, tässä kattoasetuksessa on sitten yksittäisiä asetuksia ja yksi niistä koskee Euroopan sosiaalirahastoa. Tämä on melko rajattu tai rajallinen asetus, sillä sisältöä on enemmänkin tässä yleisasetuksessa, joka koskee kaikkia rahastoja, ja sitten tässä yksityis, yksittäisasetuksessa, joka koskee sosiaalirahastoa, siinä on vain rajallinen määrä ehdotuksia. Kun katsomme tätä, katsomme tätä kattavuutta, niin näemme, että tässä on tietty innovaatio, eli meillä on kolme alueluokkaa. Ne, joiden BKT on alle 75 prosenttia, prosenttia. Ne, joiden BKT on 75-90 prosenttia, ja sitten kehittyneemmät alueet, joiden BKT on per henkilö on yli 90 prosenttia. Tämä on olennainen erottelu ohjelmavaatimusten kannalta, joita käytämme näiden eri alueiden suhteen. Kun tarkastelemme summia, ja puhumme tässä ajasta 2014-2020. Puhumme kokonaismäärästä, joka on 376 miljardia. Tämä on hieman enemmän kuin aikaisemmin. Euroopan sosiaalirahastossa on vähimmäisosuus Tämä mm, vuosien myötä olemme nähneet, että ESRn osuus on laskenut noin 40 prosentista 22 prosenttiin, ja tämä trendi pitäisi kyllä kääntää, eli, ja sen takia me puhumme nyt ESRn osuudesta vähimmäisosuudesta, joka on 25 prosenttia koko kohesion rahoituspuitteista, joka on 84 miljardia. Meillä on tietyt tavoitteet, päätavoitteet, kuten että haluamme nostaa 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä ja että meillä olisi 75 prosentin työllisyysaste. On selvää, että näin mä, näitä päätavoitteita pitäisi tukea EU-varoin. Tämä siis on nämä ovat siis näitä vähimmäisvaatimuksia. Ja mielestäni on olennaista, että keskitymme juuri näihin. Mukana tässä 25 prosentissa eli 24 miljardissa on 2,5 miljardin määrä, joka kohdennetaan ruoka-apuun vähäosaisimmille ihmisille. Tästä neuvottelemme juuri nyt, kuten tiedätte. Me haluaisimme siis seuraajan tähän kahdelle seuraavalle vuodelle, mutta pitkällä aikavälillä siis haluaisimme, että 22,5 miljardia menisi tähän toimeen tästä siis 24 miljardista, joka kuuluu ESF, ESRlle kohesion rahoituspuutteissa. Emme tiedä, miten, miten tämän toimen ö, lähitulevaisuus, miltä se näyttää, mä tiedä myöskään, mitä se näyttää pitkässä aikavälissä. Ja meillä on tiettyjä kuvitelmia siitä, mutta, mutta meidän pitää saada nämä neuvottelut ensiksi päätöksen neuvoston kanssa, jotta voimme puhua tulevaisuudesta. Kun katselemme tätä tapaa, millä haluamme kohdentaa varat, niin meidän pitää puhua linkittämisestä prioriteettitavoitteisiin. Me siis käytämme strategista yhteistä strategiaa kehystä, joka johtaa kumppanuussopimuksiin ja toimintaohjelmiin. Haluaisin korostaa, että tämä kaikki tässä kaikessa on kyse yhteistyöstä kaikkien rahastojen kesken. Kaikkien rahastojen pitäisi tehdä siis tässä työtä keskenään. Eli, eli mielellään haluaisimme pelkästään yhden kumppanuussopimuksen. Eli pitäisi olla vain yksi sopimus, joka kattaisi kaikki rahastot. Ja toimintaohjelmien pitäisi olla hyvin kohdennettuja. Seuraavassa diassa sitten näette, että, että me haluamme enemmän vahvistaa integroitua ohjelmointia. Tällä hetkellä meillä on tällaisen yksittäisten rahastojen lähestymistapa ja me haluaisimme tulevaisuudeksi moni rahastojen monenvälisen lähestymistavan tavan integra- integroidusta ohjelmoinnista ei voida puhua, jos emme puhu monen rahaston lähestymistavasta. Tällä tietysti on suuria seurauksia työlle paikan päällä alueilla, mutta myös Euroopan komissiolle. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä pääosastojen kesken ja tällä saattaa olla seurauksia myös sille, miten asioista neuvotellaan myös täällä parlamentin parissa. Kun sitten puhumme ehdollisuudesta tässä kaikessa, niin meillä oli, on jo etukäteistä ehdollisuudesta, ehdollisuutta, eli sen tarkistamista, voiko tietty jäsenvaltio ö, käyttää rahat kä tehokkaasti, onko heillä hyvä ohjelma ja ovatko ehdollisuudet, ehdollisuudet sellaisia, että ne edistävät ohjelmaa. Nyt uutena meillä on makrotaloudellinen ehdollisuus, joka on jo saanut paljon huomiota osakseen. Tämä vastaa täysin vahvistettua talouspolitiikan ohjausjärjestelmää. Eli siinä on sääntöjä, sitten me linkitämme tämän sääntöihin, joilla vahvistetaan talouspolitiikan ohjausjärjestelmää jotta voimme siis puuttua makrotaloudelliseen tilanteeseen hyvin. Jos puhuu esimerkiksi tästä talouspolitiikan kuuden lakiehdotuksen paketista, niin makrotaloudellinen ehdolli, ehdollisuus, se, se siis laukaistaan tietyssä prosessissa, tietyssä ketjussa, jossa ei pelkästään komissio voi aktivoida nämä tämän toimet, vaan tässä, tässä me toimimme aina neuvoston päätöksen pohjalta niin, että näissä toimissa on aina tietty järjestys. Tämä tapa, jolla ehdotamme tätä tointa nyt, vastaa täysin tätä sixpackia, sitä lakipakettia. Eli me haluamme, haluamme, että varoja käytetään vastuullisemmin ja komissio tietyissä ta- ta- tapauksissa saattaa ottaa vastuun ö, ähm, itselleen rahojen käytö, varojen käytöstä jotta, ja voi antaa suosituksia, jo, jotka siis kuuluvat tähän makrotaloudelliseen ohjelmaan. Me keskitymme tässä uudessa ehdotuksessa lisäksi ennen kaikkea tuloksiin. Me teemme työtä suorituspuitteiden pohjalta. Ja tästä on tärkeää saada oikea kuva. Me olemme tässä samaa mieltä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa, eli he on, ne on otettu mukaan tähän Mut, ja sitten kun pääsemme täytäntöönpanoon, niin nämä säännöt pitää ottaa vakavasti ja jos niitä ei noudateta, siitä tulee seuraamuksia. Ja kun tietty jäsenvaltio ei noudata sääntöjä tai pysty hoitamaan raha-asioita, niin me voimme keskeyttää EU-varojen maksamisen. Tämä myös tämä se on johtanut siihen, että vuoden 2010 jälkeen virheaste on, on tullut tämän kahden prosentin rajan alapuolelle. Tämä siis ei ole pelkästään poliittinen kysymys, vaan me puhumme tästä tässä talouspolitiikan kurinalaisuudesta ja tietyn jäsenvaltion makrotaloudellisesta toimimisesta mm, on mahdollista toteuttaa myös suoritusvarausta, tehdä suoritusvaraus heti ohjelman alussa 5 prosenttia. Tämä on maakohtainen, maakohtainen suoritusvaraus, siis, eli se ei jää EUn ö, salkkuun niin sanotusti. Ja tätä suoritusvarausta voidaan käyttää sitten ohjelmointikauden toisella puoliskolla. Haluaisimme ottaa käyttöön myös uudenlaisen keskittymisen tuloksiin. Me haluaisimme ottaa käyttöön sen mahdollisuuden, että, että etukäteen puhuisimme tuloksista. Esimerkiksi opettajien kouluttaminen, esimerk, jos jos siis luvataan ohjelmassa kouluttaa 2000 kouluttajaa, opettajaa, niin tämän tuloksen voi mitata ohjelman jälkeen helposti. Jos voimme siis siirtyä tällaiseen tuloskeskeiseen arviointiin, niin silloin puhumme, puhumme pelkästään tästä tavoitteesta, että haluamme siis kouluttaa 2000 opettajia. Emme tarkasta siis kaikenlaisia pikkumaksuja, vaan me tarkastamme pelkästään sen, että ohjelman tavoite on saavutettu. Tässä on siis kyse selkeästä yksinkertaistamista. Sitten toinen kysymys on sääntöjen harmonisointi, yhteiset toimintasuunnitelmat ja myös tilintarkastustaakan vähentäminen – me yritämme siis tällä, tällä tavalla yksinkertaistaa jokaisella tasolla. Voimme harmonisoida sääntöjä ja jäsenvaltioillakin tämä auttaa tilannetta ja me voimme keskittyä tuloksiin ja näin voimme mitata tuloksia helpommin. Ja, ja kun yritämme vähentää myös tilintarkastustaakkaa, niin sehän sehän hyödyttää myös edunsaajia. Näin siis toimimme yksinkertaistamisen hengessä jokaisella tasolla. Nämä kumppaneudet, joihin viittasin, niiden pitäisi olla velvollisuus jokaisella tasolla ja jokaisessa ohjelmoinnin vaiheessa. Jotta voimme saada tämän toimimaan, me ehdotamme käytännössääntöjen käyttöön ottamista, eli miten me siis teemme työtä yhdessä. Ei ole pelkästään tarpeellista, että jäsenvaltioita kohdellaan yhdenvertaisesti, mutta vaan kyse on myös siitä, että tämä on tärkeää komissiolle. Meidän, meidän, meillä pitää olla selkeät säännöt yhteistyölle, miten teemme siis työtä yhteisohjelmoinnissa ja yhteisessä toimeenpanossa. Eli käytännössä säännöt ovat kaikille osapuolille tärkeitä. Me panostamme lisäksi valmiuksien kehittämiseen ja rehellisesti sanoen, mm, kun olen käynyt jälkeen jääneissä jäsenvaltioissa, luulin, luulin näken, nähneeni kaikista epätehokkaampaa hallintoa, mutta totuus on se, että että parannettavaa on jokaisessa jäsenvaltiossa. Huonot valmiudet johtavat siihen, että varoja käytetään tehottomasti. Totuus on se, että on edelleen jäsenvaltioita, jotka käyttävät vain neljä prosenttia käytössä olevista varoista. Ja nyt olemme jo vuonna, vuodessa 2011 Eli, ja, ja ohjelmointikauden loppu, eli 2013, on jo lähellä. Me haluaisimme siis kehittää valmiuksia niin, että varat voitaisiin käyttää aikaisemmin ja tehokkaammin ilman marginaaleja. Ja sitten katsokaamme Euroopan sosiaalirahastoja sitä koskevia sääntöjä. Me olemme ehdotuksessamme tunnistaneet 18 investointiprioriteetteja, jotka, jotka kos, koskevat neljää temaattista tavoitetta. En nyt tässä yksityiskerta, yksityiskohtaisesti niistä puhu, mutta luet, kyllä näistä asiakirjoista löydätte ne. Tässä näette esimerkiksi, että haluamme edistää työllisyyttä, edistää sosiaalista osallisuutta, sijoittaa koulutukseen ja elämän äh, ja elinikäisen oppimiseen sekä parantaa äh, hallinnollista kapasiteettia. Näillä siis, nämä siis linkitetään esimerkiksi siihen, että tuemme ympäristöystävällistä kestävää taloutta, vähähiilistä taloutta. Tässä näette diassa nämä yksittäiset linkit ja seuraavassa diassa näette nämä neljä, neljä temaattista tavoitetta, jotka linkitämme näihin päätavoitteisiin Eurooppa 2020 strategiasta, esimerkiksi työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Eli koko tämä lähestymistapaamme on johdonmukainen ja seuraavassa näettekin, että me linkitämme nämä tavoitteemme suoraan myös Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Meillä on tiettyjä säännöksiä siitä, että voimme jäljittää tavoitteiden saavuttamisen sekä ohjelmointi- että toteuttamisvaiheessa. Eli voimme siis jäljittää sen, miten EU-varoja on käytetty näiden päätavoitteiden suhteen. Kun katsomme tätä temaattista keskittymistä tai kohdentamista, niin siinä ideana on käyttää 60 prosenttia operatiivisesta budjetista neljään investointiprioriteettiin vähiten kehittyneillä alueilla, 70 prosenttia siirtymävaiheen alueilla ja 80 prosenttia kehittyneimmillä alueilla. Eli mitä kehittyneempi alue, sitä kohdennetumpi pitäisi rahoituksen olla. Eli meidän mielestämme on tärkeää todellakin kohdentaa varoja ja tätä kohdentamista voisi, se on sitä selkeämpi, mitä kehittyneempi tietty alue on. En nyt tässä puhe paljon ähm, sukupuolten tasa-arvosta ja syrjinnän torjunnasta, mutta pointti on se, että tämä otetaan huomioon. Meidän pitää valtavirtaistaa sukupuolten välinen tasa-arvo ESRn asetuksessa on velvollisuus asettaa tavoitteita, jotka liittyvät suoraan sukupuolten tasa-arvoon. Eli tämä asia on todellakin otettu huomioon sekä yleisellä tasolla että yksityiskohtien tasolla. ESR sä e tärkeää on myös kansainvälinen yhteistyö. Eli, eli ESRllä on tärkeä rooli alueiden yhteistyössä. ESR vaan voidaan käyttää tätä varten siis ESR lisäksi parantaa sosiaalista innovointia. Tämä, siis tämä voisi olla tämmöinen kokeellinen osa ja sitten toimenpano sen voisi hoitaa ESRssä. ESR voidaan myös käyttää rahoitus, rahoituksen suunnittelemiseen. Tämä siis on myös yksi uutuus. Yksi esimerkiksi täs, esimerkki tästä ovat mikroluotot. Eli äh, tämä mikroluoton ei pitäisi jäädä pelkästään valmiuksien kehittämisen alueelle, vaan Sitä voitaisiin käyttää myös rahastojen uudistamiseen. Tässä ei ole kyse siitä, että laajennamme ESR vain teemme siitä kohdennetumman, lisäämme yhteistyötä rahastojen välillä ja lisäämme myös etukäteistä ehdollisuutta sen, sen lisäksi me lisäämme myös yksinkertaistamista. Täm, tällä emme kuitenkaan sanoa, että tämä olisi liian helppo väline käyttää. Varmasti tällä on myös siis roolinsa. Jos sallitte, niin ö, ähm, tässä olisi kaikki sosiaalirahastosta ja sitten palaamme tähän toiseen aiheeseen myöhemmin. Kiitos. Äh, Kiitos paljon. Tässä nähdään, kuinka tärkeää horisontaalinen lainsäädäntö on, josta meidän valiokuntamme voisi ottaa opiksi olla siihen hyvin sidoksissa ja sehän näkyy hyvin tässä referenssitekstissä. Minä en oikein tunne hyvin tätä oikeusperustaa siis sosiaalirahaston oikeus perustaa, en tunne itse henkilökohtaisesti kovin hyvin. Minä olen pahoillani, että meidän esittelijämme horisontaalilainsäädännöstä, edustaja Kosa ei ole täällä paikalla, mutta, mutta Rova Moran, joka meidän esittelijämme Euroopan sosiaalirahastosta, on ensimmäinen puheenvuoron käyttäjä. Ja sen jälkeen edustaja Turunen. Merci, madame. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos, kiitos. Kiitos myös pääjohtajalle, että olette tulleet tänne, annoitte meille näin täsmällisen, selkeän kuvan tästä meidän eurooppalaisten rahastojemme kehityskulusta. Minulla olisi tästä muutamia kysymyksiä, teille esittää muutamia kommentteja, ottaen huomioon kaiken sen työn, jonka olemme jo käynnistäneet, aivan erityisesti viime viikollahan me jo käynnistimme keskustelun meidän työryhmässämme eurooppalaisten ammattiliittojen kanssa. Ensimmäinen kohta on seuraava. Minä olen hyvin iloinen tästä halusta öö, lyödä lukkoon prosenttiluku kohesiorahasta rahastolle, joka tässä niin kuin taipuu Euroopan sosiaalirahaston suuntaan. 25 prosenttia on jo tae jostakin, olen pahoillani, mutta oh, siis tarkoitan sitä, että voitaisiin varmasti tehdä enemmän. Lähdettiin liikkeelle 40 prosentista ESRssä. Ja tämä on nyt pieni vaivannäkö mm, suhteessa siihen, mitä kaikkea on menetetty tänä vaikean ajankohtana, ajankohtana, jolloin työllisyys on todella suuren luokan huolenaihe kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ol, olisi voitu ehkä olla vieläkin kunnianhimoisempia tässä kohtaa. Ehkä olen liian vaativa, mutta voisimme kyllä taistella paremmin köyhyyttä vastaan paremmin keinoin. Ammatillinen integroiminen on yksi hyvä keino ja sosiaalinen integrointi on myös hyvä keino. Toinen kohta, josta halusin puhua, on tämä elintarvikeapu kaikista vähäosaisimmille. Olemme keskustelleet tästäkin viljalti, miten tämä elintarvikeapu vähäosaisille voitaisiin hyvin kohdentaa, miten pääsimme sopumme, pääsimme oikeudellisesti ja poliittisesti tästä samoille linjoille, mutta mikäli muistan oikein, tässä on kyse 88 miljardista eurosta ESRlle, josta kolme miljardia, kolme miljardia, e jota käytettäisiin elintarvikeapuun kaikista vähäosaisimmille. Tässäkin on kyse pienestä fuusiosta toivon saavani vähän selkeytystä, selvennystä tähän asiaan. Kolmas asia. Minä kuuntelin hyvin tästä monenkeskisen rahaston lähestymistavasta tai monirahaston lähestymistavasta. Tällä lähestymistavalla on hyvä myönteinen puoli, te painotitte sitä ansiokkaasti, mutta on siinä kyllä negatiivinenkin puoli. Ja jos minä lähden tästä ehdollistamisesta liikkeelle, minä äh, kannatan hyvää talouden ohjausta, talouden hallinnointia, äh, tämän Sixpackin tavoitteet. Minäkin äänestin siitä, se ei ole mikään yllätys, mutta mielestäni kuitenkin ei pitäisi sekoittaa rahastoja, jotka on kohdennettu esimerkiksi aluesuunnitteluun ja joissa jäsenvaltioilla on todellista vastuuta kannettavanaan alueilla myös. Ja meillä on sitten sosiaalirahasto, joka on todella kohdennettu tai pitäisi kohdentaa palkansaajille. Minä olen jo aiemminkin rohjennut sanoa tämän. Me olemme keskustelleet tästä valiokunnassamme, keskustelemme meidän osapuoltemme kanssa, mutta jos otetaan tämä sosiaalinen kysymys, tämä ehdollistaminen, on, merkitsee sitä, että tässä rangaistaan aika rankalla kädellä niitä, jotka ovat jo pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. ESR on luotu sitä varten niille, jotka ovat todella kurjuudessa ja köyhyydessä, jotka asuvat myös kaukana, ovat kaukana kaikista mahdollisuuksista. Miten sitten asettaa raja tai joku lauseke, joka tulisi ehkä, joka tulisi ehkä leikkaamaan tätä, pysäyttämään tätä poliittista tahtoa? Minulle tämä on ongelma euh, l'ingénieur. Mitä tulee sitten tästä mikroluotoista ja rahoituksellisesta toiminnasta, olen ihan samoilla aaltopituuksilla. Totta kai voidaan innovoida paljon näistä kohdista. Samalla voimme säilyttää tämän halun innovoida. Mutta kokonaisvaltaisesti neuvottelut näistä lähestymistavoista tai tästä lähestymistavasta ei pitäisi päätyä siihen, että sitä lähdetään pilkkomaan ihan äärimmäisyydestä toiseen. Meillähän on alueitoista voidaan neuvotella. Mehän totesimme tämän jo joidenkin foorumeiden kohdalla, joihin olemme osastuneet rouva puheenjohtajan kanssa. Meidän tavoitteemmehän on todella päästä niihin tavoitteisiin, jotka on hahmoteltu 2020 strategiassa ja kaikista näistä tavoitteista. Meillä pitää olla hyvät eurooppalaiset visiot ja todella saada valtiot liikkeelle ja toimimaan niiden eteen. Kiitos jo etukäteen siitä, että vastaatte kysymyksiin. Madame Turunen. Edustaja Turunen, sitten edustaja Serkas. Kiitoksia. Ensin hyvät uutiset ja sitten huonommat. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä yksinkertaistamiseen – korvamerkitsemiseen, siihen, että ESRlle korvamerkitään yleisen kohesiobudjetin sisällä varoja. Se on meistä hyvä asia. Ja meistä on myös hyvä asia se, että tämä mukautetaan 2020 tavoitteisiin. Mutta mitä tulee makrotalouden ehdollisuuteen, minun täytyy nyt toistaa se, mitä kollegio täällä sanoi aiemmin. Meillähän on nyt tämä sixpäkki ja siihen kuuluu myös sanktioita, seuraamuksia. Aika radikaaleja minusta nähden. Ja ne ovat myös suhdanteiden mukaisia. Eli me jo tällä hetkellä rankaisemme niitä jäsenvaltioita, jotka taistelevat velkojen parissa. No, sopimus on tehty, enemmistö oli tätä mieltä, okei. Okay. Mutta jos makrotaloudelliset ehdot otetaan mukaan myös ESR- ja kohesiorahastoihin, rahastoihin, niin silloin me tuplasti rankaisemme kentällä olevia ihmisiä, emme niinkään, siis tavallisia ihmisiä, emme niinkään hallituksia, koska näitä ohjelmiahan tarvitsevat nimenomaan ne ihmiset, jotka tarvitsevat tukea koulutuksen, työllisyyden, etc. suhteen. Mm, kyse on siis avusta, jonka avulla voitaisiin luoda työpaikkoja ja kasvua kaikkein heikoimmilla Euroopan alueilla. Eli me olemme kyllä kovasti kriittisiä ja mielestämme olisi, tämä olisi hyvin vaarallista. Se e, pilkkoisi Euroopan vähintään kahtia, eli rikkaisiin ja köyhiin. Köyhillä ei olisi koskaan mahdollista päästä taloudellisesti samaan junaan rikkaiden kanssa, joten minusta tämä on vaarallista. Ja varmasti muiltakin kollegoilta e, tulette tämän kuulemaan. Tämä parlamentti ei pidä ehdotusta hyvänä. Kiitos. Euh, Monsieur Serkas, puis... Edustaja Serkas ja Rova Harkin ja sitten pääjohtaja saa vastata. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon pääjohtajalle teidän selvityksistänne, esityksestänne. Do you understand Spanish? Okay. Kiitos paljon pääjohtaja, että tulitte tänne ja noitte selvityksen. E- varmasti iltapäivän aikana te tulette kuuntelemaan kritiikkiä. Toivottavasti se ei loukkaa teitä. Komissaaritkin joutuvat tämän tilanteen eteen. Jos te olisivat olleet e, kuunnelleet tarkasti Euroopan kansalaisia, kuunnelleet ammattiliittoja, kuunnelleet e, ONGtä, keskustelleet niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä maaperällä, niin mitä me tarvitsemme, ketkä tarvitsevat näitä rahastoja? Ne ovat työttömät, nuoret, ne, jotka eivät päässeet opiskelemaan, ne ihmiset, jotka joutuvat elämään todella huonoissa, kestämättömissä, epävakaissa olosuhteissa niin kyllähän tämä on osa sitä kritiikkiä, jota te varmasti tulette kuulemaan tänä iltapäivänä. Mutta me emme ainakaan kuule tätä kritiikkiä tulen läpi tästä teidän esityksestänne. Mehän elämme erittäin vaikeita aikoja tällä hetkellä Euroopassa. Euroopan kansalaiset joutuvat elämään todella dramaattisissa olosuhteissa talouskriisin aikana – ja mehän tiedämme täällä Brysselissä, että meidän pitäisi avata vähän enemmän ikkunoita ja kuulla, mitä todella puhutaan tuolla ulkona, että me olisimme pois näistä meidän toimistotiloistamme ja tästä sosiaalisesta keskustelusta, jota me käymme tänä, tänä päivänä. Meidän täytyisi todella tajuta, mitä varten nämä sosiaalirahastot tai rahastot ovat. Sosiaalirahaston hän pitäisi minimo, minimoida tätä maailmanlaajuisten vaikutusten kielteisiä puolia. Meidän pitäisi ajatella työntekijöitä. Nämä tarkoitusperät, tavoitteethan pitäisi olla meidän periaatteemme. Ei sekoittaa, tarkoitus ei aina pyhitä keinoja meidän pitää ajatella, me emme saa ajatella byrokratian logiikan mukaan, vaan ihmisten, työntekijöiden logiikan mukaan. Minä haluaisinkin sen takia, että ehdottaa, että hyvä pääjohtaja puhuisitte komissaarille ja neuvoston puheenjohtaja maiden edustajalle, että tässä valiokunnassa me emme ymmärrä nyt tätä tilannetta, koska tämä valiokunta kuuntelee, yrittää ymmärtää kaikista eniten, mitä tuolla maaperällä työntekijöiden keskuudessa tapahtuu. Näin ei voi olla, että nämä rahastot ovat makrotalouden palveluksessa. Makrotaloudenhan pitäisi olla niiden, tarpe- niiden palveluksessa, joita sitä eniten tarvitsevat. Me olemme kuulleet täällä vähän talouden ohjaamista, taloushallintaa ja olemme kuulleet talouden insinööriteidosta, mutta emme ole kuulleet, miten Eurooppa hallinnoitaisiin, hallinnoitaisiin sosiaalisesti. Me olemme vain puhuneet makrotalouden olosuhteista, joissa tuhannet ja tuhannet ja miljoonat työttömät joutuvat elämään. Miten, miten he haluaisivat näitä ohjelmia toteutettavan, miten he haluaisivat parantaa elinohteisuhteitaan omille, omalle elämälleen, omille lapsille. Kyllä tässä täytyy nyt hyvä pääjohtaja muuttaa vähän kielenkäyttöä. Emme voi, siitä lähtien kun sosiaalirahasto on perustettu, emme voi lähteä ehdollistamaan ihmisten elämää sillä tavalla, että hallitukset olisivat yksin oma vastuussa tästä. Nyt on kyse kriisiajasta ja työllis, työttömyys on dramaattisesti noussut meidän, ja emme me saa antaa näiden työttömien joutua tämän tilanteen panttivangeiksi. Tämähän on makrotalouden ehdollistamista ja se pitää nähdä näin. Minä kerron teille nyt tässä nyt, että kyllä tästä talosta löytyy tiukkaa vastustusta myös, koska vastustusta löytyy myös kansalaisten keskuudessa. koska me emme halua, että Euroopan komissio jatkaa tämmöistä, tämmöisenä möhkömäisenä hirviönä toimintaansa. Toinen asia, joka on viimeinen, me olemme ryhmänä tehneet vierailuja, nähneet, miten työntekijät tekevät todella työtä maaperällä. Me olemme nähneet, mitä siellä tapahtuu. Me olemme nähneet, miten nämä työntekijät tekevät työtä myös sosiaalirahastoissa ja rakennerahastoissa. Miten virkailijat, virkamiehet siellä toimivat. Hyvä pääjohtaja, välittäkää nyt viesti. Me emme saa lähteä yksinkertaistamaan, mutta meidän täytyy ajatella myös maanviljelijöitä. meillähän on toimielimielillä mitään ko- kokemusta siitä, miten suhtautua työttömiä. Ei tässä saa lähteä liikaa myös yksinkertaistamaan, mutta mielestäni te olette nyt monimutkaistaneet tätä tilannetta ja tämä vain lisää vaikeuksia näille rahastoille, joilla tänä päivänä on vastuu me olemme kuulleet näille vierailuillamme, että 80 prosenttia energiasta menee siihen, että pitää kaikki nämä talouskriteerit sisällyttää näihin rahastoihin. Miten, miten, miten nyt voidaan siihen sisällyttää esimerkiksi maatalousohjelmat? Miksei voida poistaa jotakin resursseja, jotka ovat niin vähäisiä joissakin, joissakin kohdissa? Ei ole ollut mitään, ei ole olemassa mitään ins, hallinnollisia ja rahoituksellisia instrumentteja, jotka mm, pyörittäisivät tätä rahastoa. Toisaalta ne voivat vain tuhoa tätä, koska kun te tässä kerroitte, kuinka vaikea hallinnollisesti on tos, pyörittää näitä rahastoja, mutta mielestäni tämä ei yksinkertaista, vaan, moni, vaan monimutkaistaa tätä prosessia. Minä toivon, että te kuuntelisitte edes jonkun kerran että kyllä korkeat virkamiehetkin voivat erehtyä, kyllä komissaaritkin voivat erehtyä, mutta tämä ja kuunnelkaa, mitä tässä valiokunnassa sanotaan, mistä täällä puhutaan, koska me olemme hyvin lähellä kansalaisjärjestöjä, ammattiliittoja, miten he reagoivat ja miten he kommentoivat näitä kyseisiä ohjelmia. He kuuntelevat hyvin tarkasti, he seuraavat hyvin tarkasti sitä, mitä me teemme täällä. Eli meidän täytyy myös seurata, mitä te teette. Ähm, Harkin, Rouva Harkin ja sitten annan puheenvuoron vastausmahdollisuuden pääjohtajalle. Thank you, Madam Chair. First... Kiitoksia puheenjohtaja. Tekninen kysymys komissiolle. Nämä siirtymäalueet, joita on ehdotettu, kun tätä asiakirjaa lukee, tai kun katsotaan, että miten me nämä alueet määrittelemme. Täällä sanotaan, että uuden kategorian tarkoitus on helpottaa näiden alueiden siirtymää eli tällaisten alueiden, jotka eivät enää ole konvergenssialueita. Ehkä olette unohtaneet sen, että edelleenkin tulee olemaan alueita ja on, joiden BKT laskee merkittävästi. Eli ne ovat taantuvia alueita. Tähän saakka olettamuksemme on aina ollut se, että alueet kasvaisivat ja nämä eurooppalaiset rahastot, joiden avulla autamme näitä alueita ähm, kasvamaan, niitä tarvitaan vähemmän, mutta nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa äh, BKT ja BKTL ovat monilla alueilla laskemassa, ja jos emme ole varovaisia, saatamme päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on alueita, jotka ovat siirtymäkategoriassa, ja koska me käytämme tietoja vuosilta 2007, 2008 ja 2009, äh, niin nämä tiedot eivät ota huomioon – talouskriisin tuloksia, koska nämä BKT-tasot vuonna 2010-2011 ovat todellakin menneet alaspäin. Eli jos me emme ole varovaisia sen suhteen, kuinka käytämme näitä lukuja, niin saattaa käydä niin, että annamme rahoitusta sellaisille alueille, jotka ovat siirtymäkategoriassa, jotka en nyt sano, että eivät ansaitsevat rahaa, mutta ansaitsevat vähemmän kuin ne, jotka eivät ehkä välttämättä saa rahoitusta lienette samaa mieltä minun kanssani. Mehän oletamme aina, että nämä autettavat alueet vähenevät mutta, ja alueet, alueiden pekotet kasvavat, mutta näin ei välttämättä ole tosi elämässä. Ja kun katsotaan näitä viittausvuosia, referenssivuosia, niin täytyy jollain tavalla myös ottaa huomioon tämänhetkinen kriisi tai ainakin jollain keinoin pyrkiä ottamaan sen huomioon, koska muulla tavalla kohesiopoliisio ei voi mennä eteenpäin. Tämä oli tekninen kysymykseni. Mitä tulee muutamiin muihin seikkoihin, joita haluaisin kommentoida, niin aivan kuten muutkin sanoivat, niin minäkin aloitan sanomalla, että minä äänestin Sixpackin puolesta tietyin varauksin. En ehkä välttämättä samoista syistä kuin muut, Sydämeni oli aika raskas, kun painoin vihreää nappia, mutta joka tapauksessa pakotin itseni painamaan vihreää nappia. Kuitenkin minulla, minu, minulla oli sellainen olo, että me äänestimme sellaisen asian puolesta, joka ei välttämättä ratkaise kriisiä. Se saattaa estää samankaltaisen, samanlaajuisen kriisin toistumisen. Mutta <clears throat> aivan kuten sixpackikään ei ratkaise tämänhetkistä kriisiä, niin tällainen ehdollisuus sosiaalirahastossa ei todellakaan ratkaise tämänhetkistä talouskriisiä, päinvastoin se pahentaa sitä. Joten olen yhtä mieltä monien kollegoideni kanssa tänään. Eli e, minustakin te olette menneet liian pitkälle tämän ehdollisuuden suhteen e, tässä rahastossa. Ja kyllä minä tiedän, että päivän sana on talouden hallinnointi ja sixpack ja säännöt ja säädökset, etc. Mutta meidän täytyy pohtia, että minkä vuoksi nämä rahastot ovat olemassa ja mitä niillä halutaan saavuttaa. Ja mitä tulee tähän suorituspuitteistoon, tehän puhutte, ja tässäkin kohtaa haluaisin yksityiskohtaisempaa tietoa, te sanotte muistaakseni, että komissio voisi ruveta vetämään näitä ohjelmia itse – Haluaisin hiukan enemmän yksityiskohtaista tietoa. Te sanotte, että jos tulee pahoja puutteita tai muuta, niin varat voitaisiin jäädyttää. Kun katsotaan näitä yleisiä tuotosindikaattoreita, muun muassa pitkäaikaistyöllisyyttä, etc., niin ei se aina ole jäsenvaltioiden käsissä. Ei tällä, eivät tällaiset asiat ole jäsenvaltioiden päätösvallassa. Pitkäaikaistyöttömyys on tällainen asia ja siksi meidän tulisi olla hyvinkin kielikeskellä suuta tämän performanssipuitteiston suhteen. Toki me haluamme, että varoja käytetään siten, että 20 miljoonaa ihmistä pääsee pois köyhyysloukusta ja että on vähemmän pitkäaikaistyöttömiä, mutta kyllä meidän tässäkin kohtaa ehtojen kanssa täytyy olla varovaisia. Sitten haluaisin yksityiskohtaisempaa tietoa tästä yksinkertaistamisesta. Te haluatte, että sääntöjä harmonisoitaisiin niin nopeasti. Mm, en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Ja ihan lopuksi mikrorahoitus. Minusta näyttää siltä, että kauhean monet maat eivät käytä. No, minä lopetan tähän, jos haluatte. Merci, comme ça. Kiitos. Näin te saitte neljän poliittisen ryhmän näkemykset koordinaattoreiden tai heidän edustajiensa välityksellä ja annan teille nyt välittömästi puheenvuoron tästä ensimmäistä kyselykierroksesta. Jotkut muut ovat myös pyytäneet puheenvuoron, muun muassa varapuheenjohtaja Tuomas Mann. Olkaa hyvä pääjohtaja. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä on komission ehdotus se on siis muodollinen ehdotus, joka tulee komissiolta, jonka on laatinut komissio. Se perustuu hyvin pitkällisiin keskusteluihin komissiossa ja nyt siitä neuvotellaan poliittisesti tässä ei ole kyse mistään sellaisesta ehdotuksesta, jonka vain pari virkamiestä ovat laatineet. Tämä on siis pitkällisten keskustelujen tulos ja nyt tästä sitten neuvotellaan instituutioiden kesken. Ja mm, minä tässä vastauksessani seuraan kysymysten äm, kysymyksiä. En, tämä 25 prosentin, ESR-osuus, onko se kunnianhimo, tarpeeksi kunnianhimoinen? Tämä oli kysymys. Tämä osoittaa, että, että osuus kasvaa. No miksi ESRn osuus on laskenut? No koska jäsenvaltiot halusivat sitä. Jäsenvaltiot ovat, ovat vapaita päättämään, miten, mitä varoja käytetään mihin asioihin. Jäsenvaltiot ovat halunneet käyttää vähemmän varoja sosiaaliasioihin ja enemmän esimerkiksi liikenneinfrastruktuuriin. Ja nyt sitten me päätimme tästä 25 prosentin vähimmäismäärästä. Tämä tietysti on poliittisten neuvottelujen kohteena. Jos neuvostossa hyväksytään suurempi prosenttiosuus, niin hyvä. Komissio on nyt ehdottanut 25 prosenttia. Ja tämän prosenttiosuuden sisällä 20 prosenttia siis tästä rahasta pitäisi käyttää sosiaaliseen osallisuuteen, sillä – perussopimuksessa ESR linkitetään kyllä työllisyystilanteeseen ja tämä vaatii tietynlaista tulkintaa, jos otamme mukaan myös sosiaalisen osallisuuden. Eli esimerkiksi työllistettävyyden. Tämä ehdotus 25 20 prosentista ja niiden käyttämästä sosiaaliseen osallisuuteen. Meidän pitää nyt ensiksi nähdä, hyväksyvätkö lainsäätäjät sen. Sitten ruoka-apua vähäosaisimmille kyselle ei ole kolmesta miljardista, vaan 2,5 miljardista, jotka ovat komission ehdotuksessa. Ja meidän pitää edelleen seurata tätä poliittista keskustelua, jota käymme eri jäsenvaltioiden näkökulmat ovat melko vastakkaisia. Jotkut, jotkut pitävät tätä ruokapuohjelmaa olennaisena osana ja, ja jotkut jäsenvaltiot sitten haluavat, että, että tukiaisia jäsenvaltiossa itsessään nostettaisiin, jotta ne ihmiset voisivat itse päättää, mihin he rahansa käyttävät ruokaan vai johonkin muuhun. Eli Tämä, tämä siis näistä keskusteluista, joita, joita on käyty. Meidän pitää siis miettiä, miten, miten me pystymme vastaamaan tähän. Tässä on kyse kysymyksestä. Jotkut saattavat sanoa, että tämä, tämä olisi toimintaohjelma ESRssä ja, ja sitten taas ne jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää tätä ohjelmaa, ovat vapaana, vapaita käyttämästä ja sitten toiset jäsenvaltiot, jotka eivät sitä halua käyttää, voisivat käyttää varat tiettyihin muihin ohjelmiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että asiasta ei tarvitsisi tehdä erillisiä asetuksia, mutta asia, se, se, sitä pidetään ESRn alaisuuteen kuuluvana. Tässä pitäisi tarkastella oikeusperustaa perustaa ja meidän mielestäni kyllä voisimme toimia asiassa niin kuin olen kuvannut. Sitten ähm, komment- näihin kommentteihin makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Mielestäni meidän pitäisi tässä kysyä itse, itseltämme, mm, milloin makrotaloudellista edullista voitaisiin käyttää, miten ja mitä siitä seuraisi. Kuten yritin e- esitelmässäni korostaa, tämä, tässä ei ole kyse asiasta, joka lankeaa jäsenvaltiolle noin vaan, vaan kyse on prosessista, jossa jäsenvaltioille ilmoitetaan, että he ovat, eivät, eivät saavuta tavoitteita ja että heidän pitäisi parantaa tulostaan ei, tässä, tässä ei ole kyse siitä, että otetaan rahoja pois eh, eh, sosiaalirahastolta, mutta tämä ohjausjakso, tässä EU-ohjausjaksossa saatetaan valtiolle esimerkiksi antaa suositus, että pitäisi käyttää varoja enemmän koulutukseen ja nuorisoon, ja jäsenvaltio sitten taas ei välttämättä ole valmis toteuttamaan tällaisia toimia, vaikka jäsenvaltiossa saattaa olla suuri nuorisotyöttömyys ja, ja sitten äm, sosiaalirahaston varoja voitaisiin käyttää tähän. Kuten sanoin, meidän pitäisi tässä nyt tutkia konkreettisia tapauksia, miten tämä voisi toimia, sillä kaikissa tapauksissa alueet eivät välttämättä ole osallisina tässä. Ja jos jäsenvaltiolle tehdään suosituksia, niin, niin että ne pitäisi kohdentaa tiettyihin alueihin, alueisiin, joissa ongelmia on. Eli tässä ei nyt, ei nyt estetä varojen käyttämistä tai, tai siirretä niitä muihin asioihin, ne käytetään joka tapauksessa sosiaalisiin toimiin. mielestäni tässä pitäisi tehdä tästä tapaustutkimusta ja voimme antaa teille varmasti pari esimerkkiä. Esimerkiksi Kreikassa, tässä nykytilanteessa Kreikassa ei puututtaisi makrotaloudelliseen, ei käytettäisi makrotaloudellista ehdollisuutta ESRS. Eli kyse on siitä, miten, missä olosuhteissa ja miten ehdollisuutta käytettäisiin. Voin kuitenkin sanoa, että että haluaisin, että toimitaan tapauskohtaisesti eikä reagoida, eikä reagoida liian äkkipikaisesti tällaiseen uutuuteen, mutta olen kuitenkin kuunnellut, kuunnellut tarkasti teidän kommenttejanne tästä asiasta. Me esimerkiksi tässä kriisitilanteessa olemme, olemme tarjonneet jäsenvaltioille mahdollisuutta ohjelmoida uudelleen varoja kohdentaa eri toimiin, mutta monet jäsenvaltiot ovat, käy, ovat äm, toteuttaneet niin laaja-alaisia toimia tai ohjelmia, että he voivat kohdentaa varoja ohjelmissa äm, eri tavalla. Jäsenvaltioiden pitää sitten investoida ESR-varaansa ja heillä on hyvät mahdollisuudet tehdä niin, sillä yli yksi, eli vasta, äh, vasta yksi kolmasosa kaikista varoista tällä ohjelmakaudella on käytetty. Eli me voisimme käyttää näitä kaksi, loput kaksi kolmasosaa, mutta jäsenvaltioilla tässä on lopullinen vastuu. Me olemme valmiita auttamaan jos jäsenvaltiot siis haluavat uudelleen ohjelmoida, niin meille pitää antaa siitä viestiä, että, että ohjelmoja hallita, halutaan muuttaa ja me olemme kyllä valmiita auttamaan. Sitten vaan haluaisin nostaa kysymykseen näistä alueista ja siitä, miten tarkalleen komissio tutkii ähm, nämä yksityiskohtaiset tiedot. Tietysti näitä, näitä tietoja päivitetään, Ähm, ajan kuluessa äh, Rova Haakin teidän kysymykseenne. Siis me ensi vuoden ähm, helmimaaliskuussa päivitämme ähm, tietoja vuodelta 2010 ja näin saamme uudenlaista tilastotietoa käyttöömme. Me, tämä on tietysti vastaus, vastaus myös epäoikeudenmukaisen tilanteeseen aikaisemmin, jossa, jossa maat olivat samassa luokassa ja niiden tilanne oli kuitenkin erilainen ja tämä johti epäoikeudenmukaisuuteen. Tässä nyt yritin vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Minulla on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Sen jälkeen suljen tämän listan. Annan siis puheenvuoron Rouva Kinga Kuntsille ja sitten Thomas Mann. Kiitoksia. Minunkin mielestäni myönteisiä kehityskulkuja on, mutta vakaviakin huolia ja kysymyksiä. Minulla on, haluaisin lyhyesti puhua tästä makrotalouden ehdollisuudesta. Minusta se ei ole hyväksyttävä asia, kuten kollegani jo sanoi, koska se sälyttää suuremman taakan niille, jotka oikeastaan ovat suurimmassa tarpeessa. Tarvitsevat eniten tätä tukea, mutta ei nyt poradu yksityiskohtiin. Tästä on jo puhuttu. Minulla olisi useampia kysymyksiä. Ensinnäkin kaikkein köyhimpien ryhmien tukeminen ja syrjäytymisen torjuminen on kaikkein tärkeintä uudessa rakennerahastoasetuksessa. Kuinka aiotte suunnitella täytäntöönpanoa? Koska tavoitehan on tärkeä, mutta avainkysymys on se, kuinka tätä täytäntöön pannaan. Ja me tiedämme, että tarvitaan erilainen lähestymistapa kehitykseen liittyvä. Jos me haluamme todella saavuttaa ne, jotka tarvitsevat tätä tukea, niin alku tulee olemaan hyvän hidasta, tuloksia tulee, tullaan saamaan hyvin hitaasti. Ja jos me emme suunnittele tätä täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanomenettelyitä, niin me emme tule näkemään tuloksiakaan tässä mielessä. Toinen asia, johon halusin kiinnittää huomiota, ovat nämä monimutkaiset ohjelmat ja täydentävyys, raho- tämän rahastojen ja muiden rahastojen välillä. Mutta tämä näyttää rajoittuvan urbaaneihin alueisiin, vaikka myös maaseudulle apua tarvitaan. Siellähän köyhyys on näkyvää muun muassa romanigettot ovat osa tätä. Miten paljon olette ottaneet huomioon tämän asian? Aiotteko ottaa mukaan tämän asian? Te mainitsitte myös te mainitsitte eh, ehdollisuuden ja me sanoimme, että makrotaloudellista ehdollisuutta emme hyväksy, mutta jonkinlaista muunlaista ehdollisuutta tarvittaisiin, joka liittyy vaikkapa syrjintään, ehm, syrjäytymiseen. Ja te sanoitte, mainitsitte myös valtavirtaistamisen ja eh, syrjimisen torjunnan. Mit, miten teidän mielestänne ehdollisuus voisi tässä yhteydessä toimia silloin, kun kyse ei ole makrotaloudellisesta sellaisesta? Thomas Mann, free... Thomas Mann. Sen jälkeen Rova Jaslobietska. Merci, Madame la Présidente. <clears throat> Also, ich fand... Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, teidän ensimmäinen vastauksenne oli hyvä ja nyt tässä tuli kriittisiä huomautuksia kollegoilta te vastasitte, että tämä on vain ehdotuskomission ehdotus, tästä vielä keskustellaan. Mutta näitä, mutta kun sanoitte sitten, että argumentteja puhutaan, sanotaan näin tunneperäiseltä pohjalta, mutta, mutta eihän tässä ole kyse tunneperäisyydestä, vaan tässä on kyse varoista, joita voitaisiin käyttää kohdennetusti. Me emme siis puhu tässä tunneperäisesti näistä varoista, vaan me tiedämme, että nämä varat voivat ruohonjuuritasolla auttaa ihmisiä ja siksi olemme intohimoisia tämän asian suhteen. Haluaisin ähm, tässä Alessandrolle sanoa, hän sanoi aikaisemmin, että avatkaa ovet, avatkaa ikkunat. Ehkä hän voisi tästä avata korvansa jopa minulle, kun minä hänelle puhun. Tästä halusin sanoa, että, että joillekin tämä ei, joillekin tämä ei ole tarpeeksi yksinkertaista. Tietyt edunsaajat eivät saa varoja käyttöönsä. Ja me kaikki olemme sitä mieltä, että kohderyhmiä ei tavoiteta tarpeeksi hyvin, eli nuorisotyöttömiä, pitkäaikaistyöttömiä ja tiettyjä alueita, joihin varat pitäisi kohdentaa. Tässä puhuttiin myös Sixpack-lakipaketista. Meillähän oli nimenhuutoäänestys tässä, ja minä katsoin kyllä, kuka oli tätä vastaan ja kuka oli sen puolesta. Tässä kollega sanoit, että että olette hallituksen panttivankeja. Espanjassahan hallitus vaihtui. Mielestäni oli hyvä, että siellä hallitus vaihtoi. Ja hallituksethan voiva, voi pakottaa sanomaan, että me haluamme talousarviojarrun, eli emme halua säästää kaikkea rikkinäiseksi, vaan haluamme kohdentaa varat juuri niihin asioihin, joissa, on, joissa ne ovat tehokkaimpia käyttää. Tässä nyt ei valitettavasti ole tarpeeksi aikaa keskustelulle, mutta haluaisin kuitenkin, että toteutamme tätä nimeä Euroopan sosiaalirahasto. Tämä Elinikäinen oppiminen, tämä motto, jota on käytetty on, on käytetty jo vuosia. Nyt tämä motto unohdetaan. Lifelong learning, elinikäinen oppiminen, se on brändi. Ihmiset käyttävät äh, huomattavasti rahaa tällaisen mainontaan. Ja silloin tällainen motto, kuten elinikäinen oppiminen, pitää kyllä säilyttää. Ja lopuksi vielä tässä sanottiin, että ESRstä käytettäisiin varoja myös maatalousalueisiin, vaikka maataloudessa on muitakin varoja. Ehkä, ehkä voisimme tässäkin asiassa keskustella ei tunneperäisesti, vaan vain sitoutuneesti. Tässä meillä on paljon argumentteja sen puolesta, että Eurooppaa olisi enemmän. Steinrück. Panie dyrektorze, mm, bardzo mi się podoba zmodernizowana formuła. Kiitos. Minä pidän hyvin tästä muotoilusta, että käytetään Euroopan sosiaalirahastoa vuoden 2013 jälkeen, mutta kuten minun kollegani, minulla on paljonkin kommentteja, mielipiteitä joista olen aika pitkälle samaa mieltä, mutta haluaisin kuitenkin pyytää teitä vähän laajentamaan tietotarjontaa. Mehän elämme kriisitilanteessa. Pyydetään nopeasti, pyydetään nopeasti muutoksia työmarkkinoille. Tehän tiedätte, kun puhutaan näistä monirahasto-ohjelmista, Kysymykseni kuuluukin, että eikö tässä lähdetä, lähdetäänkö tässä konkreettisesti jakamaan öö, joillekin ohjelmille esimerkiksi 25 prosenttia otetaan sosiaalirahastosta ja muu sitten kehi, aluekehitysrahastosta ja myös jotain maaseudun kehittämisrahastosta. Ehkä voitaisiin pohtia jotakin fuusiota näille rahastoille. Tuleeko tämä jako ottamaan huomioon jotkut kohderyhmät, jotka ovat hyvinkin voimakkaasti profiloituneita? Analysoitteko te myös tilannetta, tilanteita, joissa voi tulla tärkeitäkin muutoksia joillakin tietyillä alueilla – ja voisivat heikentää tämän rahoituksen tehokkuutta. Miten voidaan keskeyttää tai muuttaa rahoitusta reserveistä varauksista? Mitkä ovat periaatteet, joiden perusteella jäsen, tai ovatko perusteet jäsenvaltioiden hyväksymiä vai komission hyväksymiä? Pitäisikö Euroopan komission hyväksyä maiden hyväksymät laatimat periaatteet? Voisitteko te sanoa myös, mistä tämä rahoituksellinen toiminta, insinööri, insinööriinti koostuu? Eikö olisi paljon vaikeampaa käyttää luot juttuja, joita tarjottaisiin nuorille, jotka haluaisitte mahdollisesti luoda oman yrityksen. Oletteko ajatelleet näitä mahdollisuuksia? Lopuksi, mitä tulee sosiaalirahaston käyttöperiaatteisiin. Te varmaan ymmärrätte, me olemme erittäin voimakkaasti sitoutuneet kaikkiin sosiaalikysymyksiin. Meidän täytyy osallistua ratkaisun hakemiseen. Kiitos. Kysymykseni jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja lopetti. Minulle on tällä hetkellä vaikea ymmärtää sitä eh, kommenttia, että ESR voidaan käyttää rahoitusvälineisiin. Eli voisitteko antaa konkreettisia esimerkkejä tässä ja miten tämä sopii yhteen ESRn tavoitteiden kanssa? Tämä siis ei minulle käynyt selväksi. Voisitteko ehkä selventää tätä vielä? Kiitos. Äh, Madame Deli, puis je dirai quelques Rouva Deli ja sen jälkeen minä itse sanon muutaman sanan. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni ESRn tehokkuus on riippuvainen sen kyvystä sopeutua näihin ähm, ongelmiin joita paikallisesti esiintyy. Mielestäni on hyvä asia se, että näiden kahden rahaston välillä on täydentävyyttä, erityisesti monivuotisissa ohjelmissa. Ja tämä kaupunkistrategia tulisi myös ottaa huomioon. Se tulisi kohdistaa nimenomaan syrjinnän torjumiseen ja erityisesti romanien torjumiseen ja myös kodittomien osa tulisi ottaa huomioon. Haluaisin tietää, mitä tehdään näiden henkilöiden osalta. Olisi myös ottaa mukaan koulupudokkuuden torju, torjuminen, koska kyseessähän ovat ihmiset, jotka ovat sekä köyhiä että työttömiä. Ja sitten te puhuitte tästä viiden prosentin kokonaisrahoituksesta. Mielestäni komissio on vähän ikään kuin muuttanut kantojaan, kun puhutaan köyhyydestä. Me puhumme siis miksi puhutaan vain työllistettävyydestä, vaikka pitäisi puhua köyhyydestä? Ei työ, työ välttämättä poista kurjuutta. Köyhyyden torju, köyhyyttä torjuttaessa täytyy myös Ähm, ottaa huomioon köyhät työntekijät. Heitähän on 80 prosenttia jopa äh, työntekijöistä Euroopassa. Ja paljon on käytetty tällaista muotisanaa, nimittäin sosiaaliset innovaatiot. Kaikki puhuvat sosiaalisista innovaatioista, mutta minä en tiedä, mitä sosiaalinen innovaatio on. Tarkoit, minä uskon, että se tarkoittaa ja toivon, että se tarkoittaa sitä, että että peräänkuulutetaan solidaarista sosiaalimarkkinat, sosiaalista markkinataloutta. Mutta mitä te tällä inno, sosiaalisella innovatiivisuudella oikein tarkoitatte? Eikö olisi hyvä suosia sellaisia toimia, jotka tähtäävät sosiaaliseen osallistamiseen? Mutta täytyy myös ottaa huomioon uudet tilanteet, perhe, perhe, perhesyyt, terveyden rapistuminen, joten minä kyllä haluaisin hiukan konkreettisemman ja täsmällisemmän määritelmän. Kiitos. Si, vous vous en doutiez, monsieur le directeur. Kiitos. Rouva, hyvä pääjohtaja, te varmasti huomaatte, kuinka me olemme sitoutuneet kaikkien sosiaalisuuteen ja sosiaalikysymyksiin. Olen pahoillani, että täällä eivät ole kaikki läsnä. Täällä on ehkä noin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jäsentä, edustajaa. Se on todella valitettavaa. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä keskusteluita, joita me nyt käymme ja on vähän vaikea sanoa komissaarille tai pääjohtajalle, että olemme sitoutuneita, kun täältä puuttuu näin ihmisiä, mutta haluan kuitenkin sanoa läsnä oleville, että kyllä meidän täytyy tehdä työtä, ei meillä ole muuta mitään järkeä ylläpitää tämmöistä valiokuntaa. Mikä meidän painoarvomme neuvotteluissa, jos me emme ole kokonaisvaltaisesti sitoutuneet edes keskustelemaan, ei ole kohta esityslistalla, joka olisi tärkeämpi kuin tämä meidän keskustelu ajatellen. Jos me jatkamme tätä keskustelua ja tulevaisuudessakin vain tämmöisenä byrokraattisena keskustelua asiantuntijoiden kesken ei ole mitään järkeä lähteä politikoimaan. Ei tämä ollut teille tarkoitetut moitteet, hyvä pääjohtaja, vaan tänne kotikentälle. Minä haluaisin omalta osaltani mainita muutamia kommentteja. Tässä keskustelussa tämä makrotalouden ehdollistaminen on Mm, hyvä asia, mutta kyllä te sanoitte paljon muutakin tärkeää, mutta ehkä te käytätte erilaista tekniikkaa, te käytätte ehkä Thatcherilaista tekniikkaa, pitää ö, kiinnittää kaikkien huomio yhteen asiaan, jotta sitten saadaan kaikki muu vietyä läpi samalla kertaa, mutta olkaa varmoja, että kyllä täällä valiokunnassa katsotaan kaikkia, te emme halua katsoa vain sitä, mitä te painotatte tai painostatte. On paljon argumentteja, jotka tekevät minusta tämän ehdotuksen täysin mahdottomaksi hyväksyä. Ja meillä on tässä parlamentissa paljon voimia, jotka vastustavat sitä. On aika huikeata, että te sanoitte, että teemme tutkimustyön ja katsotaan, miten tämä toimii konkreettisesti. Miksi sitä ei tehty ennen tätä ehdotusta, tätä tutkimusta? Ymmärrän hyvin, että tämän ehdotuksen ajat taustalla oli se, että talouden hallinnointi, talouden ohjausjakso, en äänestänyt siitä, jotkut ovat äänestäneet, mutta sitten on sanktioitu euromaan, euroalueen maita, mutta miten sitten käy niille maille, jotka eivät ole euroalueella, tässä tulee kaksoismaksu euroalueen maille, en ymmärrä yksi oikein hyvin tätä logiikkaa, koska jos te, jos te käytätte rakennerahastoja, kriittisenä massana, niin silloin te tarjoatte taas epätasapainomahdollisuuksia tai epätasa-arvomahdollisuuksia jäsenille, jota ei voi hyväksyä. Kyllähän se nyt on ihan sopimuksen hengen, EUn perussopimusten hengen vastaista. Tässä on kyse kriittisestä massasta, joka, jolla on geometrinen, geometrisesti muuttuvaa riippuen siitä, mistä jäsenvaltiosta on kyse ja kuinka paljon sillä on varoja. Eli ollaanko tässä Eli ja nimenomaan ne, jotka tarvitsevat eniten tätä, niin ehkä eivät ole poliittisesti painavassa asemassa. Eli tätä minä en ihan ymmärrä. Te olette myös osittain vastanneet minun argumentointiini, kun on kyse mm, alueesta versus jäsenvaltio. Tunnen paljon jäsenvaltioita, toisia paremmin, toisia huonommin, mutta minä, äh, jos hallinnoidaan keskitetysti, niin silloin <clears throat> alueet kärsivät. Meillä on aluekehitysrahasto, jota on alueistettu aika hyvin, vaikka jotkut maat, kuten minun edustamani maa, ehkä oli sitä mieltä. Tätä on nyt lähdetty toteuttamaan aluekohtaisella lähestymistavalla. Ei tässä ole ristiriitaa siitä, että annetaan sanktioita alueille siitä, miten jäsenvaltiot ovat toimineet. Meidän täytyy ajatella vakautta myös alueiden kannalta. Te sanoitte myös, että että tämä oli tämmöinen pelote, pelotevoima, pelotekysymys. Kyllä teidän pitää olla vähän koherentti tässä puheessanne. Vakaussopimusta on tarkistettu, koska sanktioita, jotka siihen oli kirjattu, osoittautuivat tehottomiksi, koska niillä oli vain pelotevoimaa. Tästä on otettu opiksi sanktiot tässä vakaussopimuksessa ja sitten tilannetta korjattiin meillä pitäisi olla, eli sinne kirjattiin sitten automaattiset sanktiot. No niin, nyt laitetaan nämäkin sinne rakennerahastoihin, ei haittaa. Se tarkoitus on vain pelotella, mutta tässä meillä on taas kaksi eri öö, menetelmää. Yksi yhdelle ja toinen toiselle. Mutta mikä on välttämätöntä, meidän pitäisi kyllä omata aika hyvä mielikuvitus, koska jos on kyse niistä maista ja tilanteista, jos, jotka eivät pysty täyttämään budjettivajekriteerejä, niin jotkut sanktiot ovat olleet tehokkaampia. Ehkä on kyse myös syklisistä tekijöistä, mutta meillä ei, me emme ole tarka, riittävän tarkasti mm, tutkineet mahdollisuutta sanktioita, että voitaisiin korottaa verotusastetta esimerkiksi alveita, vaikka minä en ole mikään TV, äh, ALV-veron korotuksen puolesta puhuja. 21. heinäkuuta silloin, kun valtioiden hallitusten päämiehet hyväksyivät toisen tukipaketin Kreikalle, niin silloin haluttiin antaa vähän tekohengitystä tälle maalle silloin lähdettiin vähän nopeammin ja tehokkaammin liikkeelle. Rakennerahastot, eli ajatuksena oli se, että rakennerahasto voisi tulla apuun jossakin kohtaa sille maalle, joka on todellisessa umpikujassa, niin se idea kyllä oli äh, läsnä, mutta kolme kuukautta se jonottaa että ihan samoille maille nyt lähdetään leikkaamaan, jos ovat samat ma- toiset maat samassa tilanteessa. Talouden hallinnoinnista, rakennerahastojen kannalta, niin silloin on kyse erittäin kallisarvoisesta instrumentista EUlle. Minä nyt tässä vähän koulutan koko ajan itseäni, yritän ymmärtää, mitä tuolla kentällä mm, todellisuudessa tapahtuu. Meillä on nyt tässä ehkä kahdenlaista äänenpainoa ja kahta kieltä käytetään. Ajatus, siis kaikki kaikki valittavat rahastot ovat liian monimutkaisia, tulevat kalliiksi, pitää yhteisrahoittaa ja se on ihan kamalaa. Ja sitten kun puhutaan vähän rehellisimmin ja halutaan mennä ihan totuuden äärelle, jos puhutaan talouden hallinnoista, niin tässä on kyse oppimisesta. Kyllä meidän pitää pystyä ottamaan opiksemme tarjoa esimerkkejä ja tämähän on ehkä tätä eurooppalaista taitoa, osaamista – minä olen ymmärtänyt sen, että kun jotain lasta kurittaa, niin siitä tulee ennen pitkää tai aikaa myöten autistinen, eikä hän enää kuuntele teitä. Jos tässä nyt on kyse kepistä ja porkkanasta, joskus se kyllä puree. Mutta ehkä parro, porkkana on parempi kuin keppi pedagogisessa mielessä. Tässä rakennerahastokysymyksessä ei, miksi ei ole mietitty enemmän näitä täydentäviä toimenpiteitä rahastojen äh, varojen käyttämisessä. Jos halutaan antaa hallinnollista tukea, miten sitä käytetään? Silloin tässä kaikki voittavat eikä sillä tavalla, että annetaan tälle parlamentille ikään kuin velvoite antaa äänensä kuuluville ja mm, tämän neuvotteluelementti tästä ehdotuksesta. Minä puhun tässä aika pitkällisesti, minä aika harvoin käytän puheenvuoron tässä valiokunnassa näinkin yksityiskohtaisesti, mutta joskus pitää hyödyntää puheenjohtajan etuoikeuksia. Ihan viho viimeisenä kohtana. Kaikkihan tietävät, missä olosuhteissa tämä makrotalouden ehdollistaminen oli ehdostettu komissiolle kolme päivää sen jälkeen, kun puheenjohtaja Barrosi oli pitänyt puheensa unionin nyky tilasta jota kaikki median edustajat ihailivat siellä täysistuntosalissa, niin ilman mitään sisäistä kollegion välistä neuvottelua tai jäsenvaltioiden välistä kuulemista tämä tapahtuisi. Se on kyllähän eurooppalaisen hengen vastaista ja solidaarisuuden hengen vastaista ja rakennerahojen hyödyntämisen hengen vastaista. Eli hyvä pääjohtaja, kyllä te näette, että meiltä riittää keskustelun antimia. Rova Maren, te olette puhuneet jo paljon, mutta saatte puhua ihan lyhyesti. 16 sekuntia vain täydentääkseni kysymyksen, jonka te sitten olette varmasti hyvin iloinen tästä. Kysymys, jonka haluan esittää, koskettaa oh, Suoritusvarauksia. Tässäkin on kyse pedagogiasta. Ettekö te pelkää, että jos tässä nyt kirjataan jotkut erittäin alhaiset tavoitteet alueellisella tasolla, jotta saadaan, päädytään näihin mm, suoritevarauksiin, eikä eikö silloin pitäisi olla todella, eikö olisi parempi, että meillä olisi todelliset, kunnolliset tavoitteet EUlle? No niin, hyvä pääjohtaja, jos vastannette, mutta pitää jättää aikaa vielä tämän illan toisellekin teemalle. No vähän jo melkein pelottaa. Eh, toivottavasti pystyn eh, vastaamaan selkeästi, yritän ainakin. Ensinnäkin, mehän emme aloita tätä sosiaalirahastoa alkutekijöistä. Meillä on jo kokemusta siitä ja näemme sen nyt niin, että se ei aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta. Yleensä ohjelmien laatimisessa on viipeitä Joskus ohjelmiin liittyy jonkin verran keinotekoisuutta. Ja kuten nythän meillä on kriisi, mutta jos puhutaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, että tulisiko niiden rukata prioriteettejaan tai kohdentaa niitä, niin jäsenvaltiot sanovat, että ei kun se on ihan vaikeaa, meillä on jo ohjelma ja toteutetaan sitä nyt vain, eikä ruveta sitä rukkaamaan. Me yritämme tietysti auttaa jäsenvaltioita tässä menemme paikan päälle, esitämme kysymyksiä, yritämme antaa osviittaa tiettyyn suuntaan, mutta ei se aina helppoa ole. Mutta tietäkää ja ymmärtäkää, että minunkin henkilöstöni ö, omistaa aikaansa sille, että menevät alueelle ja rohkaisevat jäsenvaltioita ja alueita menemään tiettyyn suuntaan. Erityisesti myös silloin, kun puhutaan rahoitushallinnosta – meillä on nyt sellainen virhetaso, joka ei saa ylittää 2 prosenttia. Se on aika iso, jos kaikkia näitä äh, ohjelmia täytyy soveltaa kaikkialla, mutta se on johtanut jo toimiin. Jos me emme äh, luota näihin ex-ante-ehdollisuuksiin, niin me keskeytämme maksatukset. Ja tällaiset keskeytykset voivat kestää vain kuusi kuukautta, minun päätösvallassani olevat. Ja jos sen jälkeenkään meillä ei vielä ole selkeyttä, niin rahoitus jäädytetään epämääräiseksi ajaksi, kunnes jäsenvaltio on antanut meille riittävästi tietoa, jotta voimme mennä eteenpäin. Joten jo tällä hetkellä meillä on ehdollisuutta. Ei niin, että me sanoisimme, että emme luota jäsenvaltioon ja keskitymme kaiken. Ei, me lähetämme retkuen sinne, retkikunnan sinne, pyrimme keskustelemaan siitä, mikä menee pieleen, minkä vuoksi äm, tarkastusviranomainen ei toimi. Me annamme teknistä avustusta näin me jo toimimme, ja tilintarkastus tuomioistuimen päätöksiä keskeyttää maksatukset, niitä kyllä arvostetaan kovasti, jos kohta toisaalta niiden vuoksi rahavirrat blokkautuvat, eivätkä ihmiset saa sitä apua, jota tarvitsevat. Mutta olen sitä mieltä, että tällaiset makrotaloudelliset ehdot – ei niitä koskaan ehdotettu sen vuoksi, että loppu kärsisi päinvastoin. Niiden tarkoitus on auttaa loppuedunsaajaa niin, että apu menee sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Puheenjohtaja kysyi, vallitseeko ristiriita tämän tällaisen taivuttelevuuden ja rankaisevuuden välillä. Mitä tulee makrotaloudellisiin ehtoihin, tässä tekstissä, niin eivät ne ole automaattisia tällä hetkellä. Aina tehdään päätös jopa Euroopan neuvoston tasolla, eli tehdään päätös siitä, mennäänkö seuraavaan vaiheeseen. Eli tällä hetkellä toteutetaan harkintaa ja siitä voidaan tehdä myös poliittisia johtopäätöksiä. Mutta en haluaisi edes kuulla sellaista ajatusta, että minä noudattaisin jonkinlaista Thatcherismia. Tämä on komission ehdotus. Haluamme toimia tällä tavalla, jotta voisimme olla johdonmukaisia. Ei tässä ole tarkoitus rankaista loppuedunsaajaa, vaan, aut, vaan auttaa näitä henkilöitä, jotta he saisivat aikaan parempia ohjelmia ja keskittyisivät siihen, mitä todella täytyy tehdä, jotta maa saataisiin jaloilleen käyt, käytännössä katsoen kaikille maille on olemassa paljon rahaa, teknistä apua varten. Joskus maat eivät halua käyttää tätä rahaa, ehkäpä ovat liian ylpeitä tai jotain. Mutta joka tapauksessa 240 miljoonaa euroa on vielä jäljellä muun muassa instituutioiden äm, kapasiteetin rakentamiseksi. Ja nyt ollaan vuodessa 2011, eikä rahaa ole vielä käytetty. Ohjelmat ovat aivan relevantteja, niitä voidaan käyttää myös kapasiteetin rakentamista varten, mutta jäsenvaltioiden tietysti täytyy olla valmiita ottamaan sitä rahaa tätä tarkoitusta varten. Yritän sitten vastata muutamaan muuhun seikkaan. Yksinkertaistamisesta yksinkert- konkreettisia esimerkkejä yksinkertaistamisesta siitä, miten harmonisaatio voi yksinkertaistaa asiaa. Yksinkertaisesti sen vuoksi, että meillä on eri asetuksia, joissa samoista asioista puhutaan eri sanoilla, ja tämä on johtanut erilaisiin tulkintoihin alueilla ja maissa, kentällä. Aluekehitysrahastoissa määriteltiin sama asia eri tavalla kuin sosiaalirahastossa. Nyt olemme harmonisoineet niin paljon kuin mahdollista, ja se johtaa harvempiin erilaisiin tulkintoihin. Ja me olemme päättäneet, että tällainen integroidun ohjelmoinnin lähestymistapa, sen tulisi myös eh, jo, johtaa siihen, että eh, vastaukset virkamiehet toimisivat yhtenevällä tavalla. Sitten tämä nimityskysymys. ESR on edelleenkin ESR. Ja komissaari Vasilju on myös päättänyt tästä Erasmus for All-ohjelmasta, koska se tarkoittaa sitä, että ohjelmia ja rahoitus, rahoituksia on nyt lähennetty. Oli ennen Erasmus, Erasmus Mundus, Grundvik ja mikä vielä. Ei minulla niitä kaikki ole. Ja sitten on tämä Lifelong Learning-ohjelma. Mutta tämä on sellainen keskustelu, jota käydään muissa, muilla foorumeilla. Halusin vain sanoa, että kai, kautta linjan halutaan yhtenäistää asetuksia ja pitää huoli siitä, että ihmiset voivat parhaalla mahdollisella tavalla käyttää rahoja niin, ettei voida sanoa, että teidän pyyntönne ei nyt kuulukaan meille, teidän olisi pitänyt tehdä hakemus toiselle rahastolle. Sitten esitettiin kysymys siitä, että tulisiko ESR tarkastella myös maatalouskysymyksiä. No, on ollut tällainen ohjelma Food for Deprived, ja se vietiin oikeuteen, tuomioistuin teki tietyn päätöksen, ja oli niin, että Tätä ohjelmaa oli käytetty monissa jäsenvaltioissa miljoonien ihmisten hyväksi ilman, että ohjelmaa, ohjelmalla oli minkälaista seurantaa. Tällä hetkellä käydään ideologista keskustelua, filosofista keskustelua aiheesta, mutta komissio on päättänyt ottaa tämän asian mukaan ESRssä me emme ole vielä keskustelleet siitä, integroidaanko tämä ohjelma ESRään sellaisena vai käsitelläänkö sitä erillisenä asiana. Tästä täytyy vielä tehdä päätös. Haluaisimme myös rahastojen voivan reagoida nopeasti työmarkkinoiden kehittymiseen. Toistaiseksi reagointi on ollut aika hidasta. Ja sen vuoksi me olemme olleet tekemisissä jäsenvaltioiden kanssa, koska emme halua, että ohjelmamme vaikeuttaisivat sitä, että jäsenvaltiot voivat reagoida nopeasti työmarkkinoiden muutoksiin. Haluamme pikemminkin auttaa jäsenvaltioita, mutta emme ole nähneet, että ihmiset olisivat kauhean halukkaasti menossa hätäohjelmien suuntaan. Tämä ohjelma on nyt kehitetty ja nyt sitä täytyy täytäntöönpanna. Sitten varaukset. Varaukset ovat näitä suoritusvarauksia, jotka olemme perustaneet kansallisiin ohjelmiin. Kyse ei siis ole Euroopan tason varauksesta. Ja sen käytön, ö, käyttö perustuisi siis siihen, miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ohjelmaansa. Tämä tapahtuisi ohjelma, ohjelma kauden loppua kohden. Sitten tästä rahoituksen rukkauksesta. Ähm, no, nyt tässä minulle ilmaistan, että minun pitäisi puhua nopeasti. No, nämä korittomat ihmiset. Kyseessä ovat sellaiset äh, ryhmät, joita sosiaalirahastostakin voidaan auttaa. Työllistetty kestävyydellä tulisi silläkin olla rooli, mutta ei mikään estä jäsenvaltiota käyttämästä rahaa myös tätä tarkoitusta varten. Tietysti niin sanottua progress-ohjelmaakin voidaan käyttää, jotta voitaisiin ehkä kehittää jonkinlaista meteorologiaa, mutta ne jäsenvaltiot, jotka haluavat näihin asioihin puuttua, niin heillä on ihan vapaat kädet niin tehdä. Ja jäsenvaltioiden täytyy myös ottaa huomioon tämä youth and deployment ja sitten kodittomia ihmisiä käsitteleviä mahdollisuuksia tai koskevia mahdollisuuksia. Kuten sanottu, niin kaksi kolmannesta on vielä käy, rahasta on vielä käyttämättä. Sosiaalisiin innovaatioihin palaamme myöhemmin. Niin, en tiedä, haluatteko vielä, että puhun tästä makrotaloudellisesta ehdok- ehdollisuudesta vai haluatteko viritellä rautoja ne ensi kokousta varten? Euh, niin kuin sanoin, minä uskon enemmän porkkanaan kuin keppiin. Kyllä me voin käynnistää keskustelun Ne Toivon mahdollisimman parasta lopputulosta. Meillä olisi vielä yksi kohta tässä esityslistalla. Ja toivon, että voisimme antaa sille tarvittavan ajan uusi sosiaalimuutoksen innovaatioita koskeva ohjelma, niin te voitte ehkä vastata sitten Rova Dellin tekemään kysymykseen jo ennakoivasti. Olkaa hyvä, komission edustaja. Kuten ehkä tiedätte, meillä on tällä hetkellä myös uusi ohjelma, jonka nimi on Progress-ohjelma. Se on melko pieni väline, jos katsoo Euroopan sosiaalirahaston kokoa, eli 76 miljardia. Ja Progress-ohjelmassa on noin 100 miljoonaa. Yhdessä mikrorahoitusohjelman kanssa, jota tämä parlamentti tiukasti tukee, me olemme kysyneet, esittäneet sen kysymyksen, mitä teemme tulevaisuudessa tämän ohjelman kanssa. Ensinnäkin on päätetty, että tätä ohjelma, Progress-ohjelmaa pitäisi edelleen seurata. Meidän mielestämme on tärkeää edistää sosiaalista innovointia ja sosiaalista kokeellisuutta. Tästähän kysyttiin jo, että miten voitaisiin tämä määritellä paremmin olisin ymmärtänyt, olisin ymmärtänyt tämän kysymyksen muilta, muusta kuin Ranskasta, mutta Ranskassahan tämä on, sosiaaliset innovoinnit, innovointi on jo väline, ja haluaisin, että Euroopan EU-politiikassa käytettäisiin tätä välinettäkin laajemmin, sillä haluamme testata kokeellisesti uusia kehityksiä ja testata näitä kehityksiä eri olosuhteissa eri maissa sekä levittää parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on löydetty. Tämä siis on se syy sille, miksi haluamme uuden nimen tälle ohjelmalle, eli sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma. Se on mielestäni parempi nimi tälle ohjelmalle. Tässä on kyse tietojen vaihdosta, yhteisestä oppimisesta, vuoropuhelusta ja sosiaalisesta kokeellisuudesta, eli todisteisiin pohjautuvasta innovoinnista. Meidän pitäisi käyttää paremmin tietoja, eli käyttää myös sosiaalisia, sosiaalista testausta tai kokeellisuutta paremmin, sillä usein usein perustetaan nämä toimet äm, intuitioon eikä välttämättä todisteisiin, eli meidän pitäisi tehdä tähän suuntaan enemmän työtä. Me haluaisimme yhdistää tämän ohjelman myös Eurooppa 2020 strategian päätavoitteisiin. Se on tärkeää. Näin voimme johdonmukaistaa kaiken. Nämä headline-päätavoitteet ovat tärkeitä meille Eli 20 miljoonan ihmisen nostaminen pois köyhyyden kuilusta on yksi tavoite. Me haluamme osallistaa kaikki, eikä osallistaminen onnistu ilman sosiaalista kokeellisuutta ja innovointia. Tämä siis on ydin tässä ohjelmassa ja tämä yhteys myös 2020 strategiaan. Osa tätä keskitettyä ohjelmaa, EU, osa siis Euresta, on yhteys, yhteys työvoimapalveluihin, e, työvoimapalvelujen välillä Euroopassa. Tällä hetkellä on kyse ennen kaikkea läpinäkyvyydestä, avoimuudesta, jotta avoimista työpaikoista tiedotettaisiin, jotka ovat siis avoimina tietyissä jäsenvaltioissa, ja jotta näistä sitten jota annettaisiin myös mahdollisuus tehdä läpinäkyvästi hakemus. Eli EURES-järjestelmää voidaan tulevaisuudessa käyttää, käyttää paremmin, jotta voidaan kysyntä ja tarjontaa saada kohtaamaan. Me haluamme siis kehittää EURES-ohjelmaa niin, että työttömät ihmiset pääsevät yhteyteen ja löytävät nämä avoimet työpaikat. Tällä hetkellä on kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa Euroopassa ja jotkut niistä on vaikeaa täyttää, sillä ei löydetä oikeaa osaamista. Ja toisaalta me tiedämme, myös, että, me tiedämme, että työvoiman liikkuvuus on melko vähäistä tällä hetkellä vain 2,6 prosenttia työikäisestä väestöstä tekee työtä ja asuu muussa kuin kotimaassaan. Tämän takia on tärkeää kehittää Eurasta paremman, paremmin vielä toimivan välineen suuntaan. Ei siis kyse ole pelkästään läpinäkyvyyden näkökulmasta. Tätä varten me tarvitsemme tietenkin työvoimapalveluiden yhteistyötä, me tarvitsemme teknistä kehitystä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Meidän pitää kiinnittää jäsenvaltioiden työvoimapalvelujen huomio näihin, tähän edistykseen, jotta he voivat ottaa tämän käyttöön arkipäiväisessä työskentelyssään. Eli tässä on kyse kovasta työstä ja kyse on siitä, että työvoimapalvelujen pitää tehdä kovasti yhteistyötä. Euroksesta tässä en puhu enempää, mutta puhun nyt seuraavaksi vielä mikrorahoituksesta. Tämä on otettu käyttöön, koska sitä, siihen, siitä oli muun muassa Euroopan parlamentti hyvin kiinnostunut. Tämä on siis tämä väline otettu käyttöön ja en tässä nyt kuitenkaan olisi samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuvat hitaasta kehityksestä tai edistyksestä, sillä tämä todellakin tarvitsee erikoistuneita institutionaalisia tahoja, jotka voivat toteuttaa tämän toimen. Me siis käytämme tätä mikrorahoitusta useissa valtioissa tällä hetkellä ja sitä laajennetaan myös useissa valtioissa tällä hetkellä. On selvää, että nämä säännöt antavat ratkaisun konkreettisiin ongelmiin, eli ongelmiin saada mikrorahoitusta. Ennen kaikkea kyse on nuoresta henkilöstä, jotka haluavat perustaa oman yrityksensä, ja he haluavat saada luottoa sitä varten, ja juuri tässä asiassa mikrorahoituksella ja sosiaalisella, sosiaalisen yrittäjyyden välineillä on tärkeä rooli. Me haluaisimme suuremman budjetin tälle välineelle, mutta olemme samalla sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahastoa voidaan käyttää tämän ratkaisun löytämiseen, jos kyse on siis konkreettisesta ohjelmasta. Tätä juuri tarkoitin rahoitusjärjestelyistä, eli pitää neuvot, noudattaa metodologiaa ohjelmassa, eli me yritämme luoda uutta metodologiaa ja myös vedota siihen, että, use, että yhä useammat rahoituslaitokset aktivoituisivat tässä. Ja samalla myös ESR voisi osallistua. Ja tässä siis nämä elementit ja viimeinen diani, diani koskee itsenäisiä budjettikohtia. Nämä ovat siis budjettikohtia, jotka suoraan liittyvät perussopimukseen. Niihin ei ole paljon kiitetty huomiota. Tällä hetkellä näitä budjettikohtia on kolme. Sosiaalinen vuoropuhelu, ensimmäisenä sitten toisena työntekijöiden vapaa liikkuvuus sekä sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi sekä sosiaalisen tilanteen, väestökehityksen ja perhetilanteen analysointi on tämä kolmas. Ja nämä kaksi ensimmäistä sitten äm, edistävät sosiaalista vuoropuhelua. Tässä siis näette, paljonko näihin budjettikohtiin on käytetty varoja – juuri tässä kohtaa ähm, alojen väliset työntekijöiden ja työnantajien väliset vuoropuhelut äh, toteutuvat. Me olemme ähm, tässä, halusimme tässä vain viimeiseksi vielä mainita nämä ö, ähm, itsenäiset budjettikohdat ja niihin liittyvät varat. Tässä kaikki minulta, kiitos. Kiitos, Rova Steinrück. Ja, vielen dank. Kiitos näistä tiedoista. Tämähän kuulostaa nyt ensikuulemalta melko hyvältä, jos meillä on nyt tällainen ohjelma käsillämme, joka käsittelee sosiaalisia muutoksia, mutta meidän pitäisi olla kuitenkin varovaisia, että kun yhdistämme tässä yksittäisiä ohjelmia, tämä saattaa vähentää yksittäisten ohjelmien laatua. Nämä, jokainen näistä ohjelmista on hyvin tärkeää ja niillä on jokaisella oma painoarvonsa. Ja siksi haluaisinkin kysyä, minkälaista lisäarvoa näette, näette tässä neljännessä uudessa pilarissa, siis muita kuin innovaatioita ja sosiaalista kokeellisuutta, sillä en nyt tässä teidän kuvauksessanne huomannut, minkälaista sinänsä uutuutta tai muutosta näihin aikaisempiin ohjelmiin verrattuna. Te puhuitte myös näistä siirtymävaiheen alueista ja EURES-neuvonnasta, jotka, jota työntekijät käyttävät hyvinkin ahkerasti. Mielestäni tällaista EURES-neuvontaa tarjotaan itse asiassa liian vähän. Ajetaanko siis tässä uudistuksessa tulevaisuudessa jopa tarjota vähemmän euroneuvontaa. Ja sitten vielä näistä rahoitusvälineistä. Ehkä voisitte selventää tätä eroa juuri äm, mikrorahoitusvälineisen suhteen ja sitä, miten tämä siis liittyy juuri tähän ESRn päätavoitteisiin, joista puhuitte. Kiitos. Sori, mä vein Rova Morin. Non, n'avais pas euh, particulièrement. Niin. Minä olen varjoesittelijä. Minä halusin ensinnäkin ja ennen kaikkea kuulla, mikä on komission lähestymistapa minua myös kiinnosti, kiinnostaa se, että minkälaista lisäarvoa tämä sosiaalisen innovaation ohjelma tuo muassaan. Eli kaiken kaikkiaan budjettia halutaan para- täydentää, jotta voitaisiin parantaa läpinäkyvyyttä, kunkin tavoitteen toteutettavuutta ja niin edespäin. Olisi hyvä kuulla komissiolta, mitä, minkälaisia välineitä tämän sosiaalisen innovaatio-ohjelman ö, suhteen on. Tällä hetkellä olen vielä odottavalla kannalla. Madame Morin, puis Rouva Marin ja sen jälkeen Rouva Delli. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja uudistusvälineiden joukossa sosiaalisissa kysymyksissä ja sosiaalisessa innovaatiossa on, on tämä hanke työnantajien ryhmittämisestä. Se voisi olla ihan hyvä niillä alueilla, joissa halutaan auttaa työttömyyttä työttömyyslukuja laskemaan ja jos halutaan auttaa pieniä hajallaan sijaitsevia yrityksiä, onko teillä aikomuksena näiden äh, odotusten suhteen, joista edustaja Bulaan tässä vastikään mainitsi, onko teillä tarkoituksena todella ed- peräänkuuluttaa edistää näitä todellisia uudistuksia? Rova Delli. Merci, madame la présidente. Moi, je... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tietää, että mikä on kansalaisjärjestöjen rooli näissä ohjelmissa. Tämä oli yksi kysymykseni. Ja kun luen näitä asiakirjoja, niin täällä on sellaisia asioita, joita en oikein ymmärrä. Täällä sanotaan, että äh, julkiset ja äh, yksityiset äh, osapuolit ja instituutiot pitäisi ottaa mukaan. Ja sitten täällä puhutaan myös asiantuntijoista arvioinnin ja vaikutusanalyysien alalla. En oikein ymmärrä, että mihin tämä liittyy. Voisitteko yksinkertaisesti kertoa minulle, selittää minulle, että mitä te tarkoitatte näillä julkisilla ja yksityisillä organismeilla ja instituutioilla, koska minä en ymmärrä, mitä ne ovat. Se oli ensimmäinen kysymykseni. Ja voitteko kertoa meille hiukan enemmän näistä yhteisrahoitusehdoista? Muistaakseni 15 prosenttia oli maksimi yhteisrahoituksen osuus, eikä vaikka? Voilà. Et ensuite, moi je voudrais savoir comment vous... Ja haluaisin myös tietää, että miten aiotte yksinkertaista arviointien tekemistä? Onko muita kysymyksiä? Thomas Mann ei ole. Vai on? Hyvä, selvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain tietää, että te puhuitte joint management with the EIF. Miten tässä siis tehdään yhteistyötä? Minä olen tarkastellut tällaisia mikrorahoitusohjelmia, olen nähdeet, nähnyt missä asioissa on menestetty. Joskus sanotaan, että todisteita on liian vähän, eli kokemusta on liian vähän, eli missä tässä on mahdollisuus konfliktille tai, äm, ja, tai missä, minkälaista tämä yhteistyö nyt sitten on? Kiitos. Well, some of the, the questions are rather uh, of, of a detailed nature. I'll try to work my way. Yritän uh, käydä läpi näitä kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin alleviivata sitä, että tässä me vain jatkamme sitä työtä, jota olemme jo tehneet. Emme me halua tässä maailmaa ravistella. Mielestämme tarvitaan sellainen ohjelma, joka äh, heijastelee sitä, mitä jo nyt olemme tehneet, mutta jossa on myös hiukan innovatiivisuutta tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämä oli ensimmäinen kommenttini. Toinen kommentti. Mikä on sitten tämän yhdistelmän lisäarvo? mehän kaikki näiden toimien valmisteluvaiheessa saimme ohjeen yksinkertaista ja harmonisoida niin paljon kuin mahdollista. Ja se, että meillä on yhdessä asetuksessa tällaisia omia ikkunoitaan, niin se ikään kuin myötä vaikuttaa tähän yksinkertaistamis- ja harmonisointitavoitteeseen joka on yleinen tavoite. Eli kaikkea, mitä voidaan yhdenmukaista, on yhdenmukaistettu. Ja ainahan voi sanoa, että tämä on vain temppu, koska nämä eri ikkunat ovat kuitenkin erillisiä, mutta, mutta ne ovat kuitenkin nyt yhdessä ja samassa asetuksessa. Ja niin on yksi tavoitekokonaisuus me olemme nyt hiukan kokeilleet. Me olemme tässä ensimmäisessä vaiheessa tehneet kokeiluja. Yksi on EURES. Me olemme kehittäneet tätä verkostoa. Tällä verkostolla oli hyvin rajallinen tavoite. Nyt me aivan eksplisiittisesti lisäämme sinne tavaraa ja pyrimme va- teke- laatimaan sellaista EURES-järjestelmää, jossa voimme tehdä tätä matching-toimintaa. Se rahoittaa tietenkin rahaa. Se, se tarkoittaa tietenkin sitä, että tarvitaan rahaa, ja jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä tämän kortensa kantamaan kekoon, koska myös jäsenvaltiot haluavat tuloksia, haluavat, että työttömät pääsevät töihin. Eikä heitä voisi vähemmän kiinnostaa, tapahtuuko tämä alueellisesti tai kansallisesti tai jossain muussa maassa. Vain 2,6 prosenttia Euroopan työvoimasta elää ja tekee työtä jossain muussa maassa kuin omassaan. Ja Euroopassa on kuitenkin kaksi miljoonaa avainta työpaikkaa. Meidän tulisi alkaa täyttää näitä työpaikkoja niillä työttömillä, joita on ja meidän tulisi myös tarttua niihin ongelmiin, joita tässä prosessissa saattaisi olla. On kulttuurisia eroja, on kieliongelmia, ihmisten on vaikeaa muuttaa maasta toiseen. Näihin, asio- näihin asioihin täytyy kiinnittää huomiota ihan selvästi, jotta voimme saada asiat sujumaan. Joten me haluamme yhdistää työttömät ja työpaikat, mutta meillä on paljon <laughs> työtä ennen kuin saamme tämän yhdistelmän toteutettua. On hyvä, että on oma budjettikohtansa näitä kokeiluja varten, mutta jossain vaiheessa täytyy tehdä myös johtopäätöksiä. Näin tapahtui myös mikrorahoituksen osalta. Mielestäni olemme työstäneet hyvää metodologiaa. Aina täytyy tietysti katsoa, että vastaako metodologia tosielämää ja sen ilmiöitä, mutta osittain tätä metodologiaa voidaan jo käyttää laajemmassa mittakaavassa. Ja tämä voidaan myös siirtää ja laajentaa Euroopan sosiaalirahastoon. Me voimme tietysti ähm, tehdä niin, että me perustamme tällaisia mikrorahastojärjestelmiä kansallisella ja paikallisella tasolla niin, että äh, luomme myös tällaisia kiertäviä ähm, rahastoja niin, että rahaa voidaan, mm, että rahaa ei vain pistetä varaukseen ja sitten se jää käyttämättä. Ja aina on kuitenkin käynyt niin, että tarvitaan uutta rahaa, täytyy tehdä muita, täytyy sopeutua yhteiskunnan muutoksiin ja näin me haluaisimme myös sosiaalisten innovaatioiden osalta tehdä. Ja on paljon sellaisia asioita, joita me voisimme kokeilla tässä vaiheessa – nytten haluaisi yksityiskohtaisemmin puhua tästä asiasta. Kaikki mitä me teemme tässä, kaikki siis mitä me teemme tässä tämän alaisuudessa, kaikissa tässä siis me toteutamme tarjouskilpailun ja tämä pätevät tietyt kategoriat me, ja meillä, me siis toteutamme itse asiassa useita tarjouskilpailuja ja äm, myös äm, kaikki äm, äh, sidosryhmät voivat o, toteutua. Eli me siis kyllä tiedotamme tästä kaikille. Te luitte pitkän listan asioista, joita voitaisiin toteuttaa. En nyt, en nyt pystynyt kaikkia kirjaamaan ylös näitä sekä, mitkä mainitsitte, mutta emme todellakaan aio tässä unohtaa ähm, kansalaisjärjestöjä. Ne otetaan kyllä huomioon tässä ehdotuksessa. Suuri uutus tässä ehdotuksessa on sosiaalinen kokeilus tai sosiaaliset testit. Älkää, älkää nyt kysyykö tässä yksityiskohtaisesti, mitä me aiomme testata, sillä tämä riippuu myös jäsenvaltioista. Tässä ne, nämä tavoitteet pitää tietysti e- yhdistää Eurooppa 2020-strategian tavoitteisiin, mutta ne ovat hyvin laaja-alaisia ja nämä tavoitteet voidaan saavuttaa kansallisella tasolla eri tavoin. Ja sitten vielä arvioinnista. Mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota oikeanlaiseen arviointiin, yksi seikka, joka minua yllätti, on se, että arviointeja, arviointeja ei käytetä tai integroida politiikkaan kovinkaan paljon. Arviointeja siis tehdään, mutta niitä ei käytetä jälkikäteen. Jotkut arvioinnit ovat ennen kaikkea empaattisia, eivätkä sinänsä, ö, sinänsä tuota konkreettisia tuloksia, konkreettisia tietoja ja näin voimme siis toimia tuloskeskeisesti. Tässä mielessä meidän pitää ammat, ammattimaistaa arviointeja ja sitten myös käyttää arviointien tuloksia, siellä jotkut, joskus, joskus arvioinnit joutuvat vain ö, arkistoihin eikä niitä käytetä. Tämä 15 prosenttia, tämä kysymys, jonka te esititte, meidän pitäisi siis palata siihen, sillä minä en oikein ymmärtänyt, mitä kysymyksellä tarkoitettiin, joten ehkä voimme kahden keskeisesti tämän kysymyksen vielä selvittää. Ki- tästä taisikin olla kaikki minun puolestani. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä pääjohtaja. Pää, täysin päinvastoin kuin yleensä on tapana kolme ei, ei, henkilö pyysi puheenvuoron sen jälkeen, kun minä olin jo sanonut, että puheenvuorolista oli suljettu. tämän aika ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä. Minä en ainakaan tottunut tämmöiseen käytäntöön. Meillä on viisi minuuttia jäljellä. Minä olisin kuitenkin halunnut, että että te olisitte pyytäneet puheenvuoron aikaisemmin sen sijaan, että olisi käyneet henkilökohtaisia keskusteluja. Minä annan nyt yhden minuutin kaikille näille kolmelle Rova Kingakunts. Rova Sipel ja sen jälkeen herra Bula, joka on jo puhunut. Tässä on kolme minuuttia, te saatte kaksi minuuttia vastausaikaa. Kiitos. En pystynyt aikaisemmin pyytämään puheenvuoroa, mutta halusin kuitenkin kommentoida jotakin, mitkä mainitsitte monta kertaa. Te sanoitte, että mikään ei estä jäsenvaltioita toteuttamaan ohjelmaa kodittomien puolesta tai estä jäsenvaltioita käyttämästä ESRn varoja esimerkiksi kouluttamiseen ja käyttämään myös mikrorahoitusvälinettä, mutta ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät ole sitoutuneita. Me, minä kysyn aina jatkuvasti sitä, miten yritätte vaikuttaa jäsenvaltioihin niin, että ne käyttäisivät varoja sillä tavalla, että varat kohdistettaisiin juuri niille ihmisille, jotka ovat huono, huonommassa asemassa, jotka elävät köyhyydessä. Tämä kysymys esitetään aina uudelleen, enkä siihen ole vieläkään kuullut vastausta. Rova Sieber. Kiitos. Anteeksi, sitten aikaisemmin aikaisemmin esittänyt kysymystä. Luulin, että saisin vastauksen keskustelun kuluessa, mutta olen vain tullut hämmentyneemmäksi. Mikä siis on tämä suunta, jolla, johon lähdemme näiden ohjelmien myytä? Jotkin sanovat, että tämä, tämä ero näiden uusien ohjelmien ja mikrorahoitusvälineen välillä ei ole edelleenkään selvä. Te puhuitte siitä, että Euroopassa on kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa, jotka pitäisi Eureksen avulla täyttää. Onko tämä nyt ydinasia? Meillä on yksinään Saksassa 2,7 miljoonaa työtöntä ja nyt te puhutte siitä, että Euroopassa pitäisi kaksi miljoonaa työpaikkaa täyttää. Mitä työpaikkoja nämä sitten edes ovat? Ovatko nämä akateemisia työpaikkoja, automekaanikkoja? Ovatko nämä osa-aikatyöpaikkoja? Sillä minä, mitä minä en ainakaan halua on, että että me luomme tällaisen siirtotyöläisyyden liikkeen. Ihmiset joutuvat muuttamaan joka, joka toinen vuosi toiseen maahan. Ja tätä minä en ainakaan pidä sosiaalisena Eurooppana. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ehkä tämäkin on uudistusta, koska tämä ei ole tavallista tässä valiokunnassa. Näyttää siltä, tai ainakin niin sanoitte, minullekin tämä on vähän hämärää ja epäselvää tämä otsikko, sosiaalinen uudistus ja innovaatio. Minä en näe, missä on sosiaalinen uudistus ja innovaatio. Te puhutte arvioinnista, parantamisesta, jo olemassa olevan systeemin parantamisesta. Minä ehkä olisi pitänyt tehdä vähän tämmöistä vaikutuksen arviointitutkimusta ja näiden määräysten sovellettavuudesta tutkimusta. Minusta tuntuu siltä, että kun nyt eletään näitä vaikeita taloudellisia aikoja, niin tänä päivänä pitäisi puhua innovaatiosta ja sosiaalisesta muutoksesta sillä tavoin, että pitäisi puhua vähän konvergenssinäkökulmasta sosiaalisissa kysymyksissä EUn jäsenmaiden kesken. Meidän pitäisi miettiä enemmän tätä puolta enemmän. Mielestäni tämä on ehkä nyt tämä konvergenssin puute on pikemminkin jarruttanut sisämarkkinoiden hyvää kehittymistä. Mit, mitä me haluamme, mihin me haluamme myötä vaikuttaa kehitykseen, me haluamme tuloksia makroekonomin tasolla. Hyvä pääjohtaja, sosiaalinen uudistus, onko se porkkana vai onko, tässä vai, onko se vain markkinointikikka? Se on välttämättömyys. Mutta haluaisin nyt tässä yrittää vastata kysymykseen, mitä siis tehdään, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden sitoutumista? No, me aloitamme Eurooppa 2020 strategian tavoitteesta, me aloitamme EU-ohjausjaksolla. Me osoitamme näin jäsenvaltioille tietyn suunnan, me annamme niille suosituksia ja me haluamme, että jäsenvaltiot luovat tiettyjenlaisia ohjelmia. Me tuemme jäsenvaltioita uudelleen ohjelmoimaan eikä tämä nyt ole ähm, pelkästään kerran vuodessa, kun näette, miten paljon olemme käyneet esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa, jotta saisimme ne oikealle tielle, jotta me saimme ne käyttämään varoja tehokkaasti, voin sanoa, että me olemme käyneet jäsenvaltioissa, jotka ovat käyttäneet pelkästään kolme prosenttia varoista, joita heillä olisi käytössään valmiuksien kehittäminen, tekninen apu ja niin, niin poispäin. Tätä kaikkea tukea me annamme, eli me luomme koko ajan puotteita, me an, puitteita, me annamme tukea, me annamme ohjeita, neuvoja jäsenvaltioille niiden jokapäiväisessä toiminnassa. Eli puhuisin tästä kyllä mielelläni vielä yksityiskohtaisemmin, mutta tiedätte kyllä, että tämä lähtee yleisestä politiikasta ja se johtaa jokapäiväiseen tukeen meidän puoleltamme. Ja sitten vielä tämä keskitetty taso. Meillä pitää olla keskitetysti käytössämme tietty määrä rahaa, jotta voimme käyttää sitä kehityksiin vastaamiseen, joihin ei ole kohdennettu varoja – siis jos kyse on vain siitä, että muutama jäsenvaltio tekee jotakin. Jos me voimme, to, haluamme toteuttaa liikkuvuusohjelman, emme voi tässä luottaa pelkki, pelkästään jäsenvaltioihin. Meidän pitää toimia EU-tasolla. Kun puhumme esimerkiksi eurooppalaisista työllisyysmarkkinoista, meidän pitäisi tehdä jotain sen eteen. Me aloitimme EURES-ohjelmalla sen esiasteessa – ja nyt haluamme, haluamme lisätä tähän tiettyjä toimintoja tähän ohjelmaan. Meidän mielestämme näitä, näitä uusia tehtäviä tarvitaan, jotta voidaan todella luoda eurooppalaiset työmarkkinat. Voisimme tässä mennä kyllä yksityiskohtiin ja olisin valmis kyllä antamaan teille vielä lisätietojakin siitä yksityistä tai yksittäisistä tilastoista tiedän, että Saksassakin halutaan ihmisiä avoimia tai työmarkkinoilla, joilla on tietty osaaminen. Saksassa on paljon avoimia työpaikkoja, joita ei tällä, voi, tällä hetkellä voi täyttää, sillä vastaavaa osaamista ei löydy, vaikka työttömiä on niin paljon. Tämä on ongelma joka puolella, eli osaaminen ei vastaa avoimia työpaikkoja. Tämä on viesti, jonka saamme jäsenvaltiolta ja siksi me toimimme EUn tasolla osaamisen, pätevyyden ja luokittelun puolesta. Me esitämme tästä ensimmäisestä tuloksesta 2012 ja me haluamme siihen, siihen tilanteeseen, jossa koko Euroopassa on yhtenäinen pätevyyden luokittelujärjestelmä ja me tunnemme tarpeet, tarpeet markkinoilla hyvin ja tiedämme, tiedämme myös, minkälaista koulutusta tarvitaan. Meillä pitää olla varoja käytettävissämme EU-tasolla, jotta voimme käyttää tätä, näitä uusia kokeiluja ja jotta voimme innovoida EU-tasolla, sillä muilla tasolla tätä ei tehdä. En nyt voi antaa konkreettista määritelmää sosiaalisesta innovoinnista, sillä tämä itse asiassa muuttuu vuodesta vuoteen. Jos ymmärsin oikein, niin tässä nyt on meille annettu vedo, vetoomus pilottihankkeesta. Miksipä ei? No niin. No niin. Tervehdimme sitä suurella ilolla. Jatkamme huomenna aamulla. Kiitos.